Dear colleagues, probably it is... Hyvät kollegat, täytyy varmaan jatkaa. Ja seuraava kohta esityslistalla on Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajaehdokkaan kuuleminen. Muistuttaisin vain tästä taustasta. Meillä on tämä valintamenettely ja Gidraasi nimettiin toimitusjohtajaksi lääkevirastoon 16. marraskuuta 2011 viiden vuoden ajaksi. Mutta kuten muistan, että tämän viiden vuoden aikana on ollut vähän ongelmia Ja nyt sitten käynnistämme tämän menettelyn uudelleen. Lääkeviraston johtokunta on nimennyt Graasin nime ehdokkaaksi ensimmäinen lokakuuta. Ja nyt meillä on sitten tämä kuuleminen ja kuuntelemme Graasin kantoja ja voimme esittää hänelle myöskin kysymyksiä. Kuuleminen kestää noin kaksi tuntia ja ensin eräsi voi pitää alustuspuheenvuoron noin 10 minuuttia. Ja sen jälkeen sitten jäsen voivat esittää kysymyksiä, yksi minuuttia per kysymys, kaksi minuuttia per vastaus. Ja sitten myöhemmin Ehkä vielä 45 sekuntia jatkokysymystä varten ja sitten minuutti lisävastausta varten. Ja sitten Rasi saa vielä loppupuheenvuoron keskustelun päätteeksi. Ja sen jälkeen sitten arvioimme Rasin suoritusta iltapäivällä koordinaattorien kokouksessa. Ja annan välittömästi puheenvuoron Rasille alustuspuheenvuoroa varten ja sen jälkeen sitten kysymys- ja vastaussessio. Olkaa hyvä Rasi. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, on ilo olla täällä Brysselissä Euroopan parlamentissa jälleen kerran. Minä haluan aivan aluksi kiittää teitä rohkeudesta ja tuesta, jota tämä, jota olen saanut teiltä viimeisen vuoden aikana, joka on ollut kyllä varsin pitkä. Minä kerron teille näkemyksestäni, kuinka Euroopan lääkeviraston tulisi toimia lupia myöntäessä lääkevirastolle. Tämä on asia, josta minä todella välitän. Tällä hetkellä järjest- lääkekehitysjärjestelmä ja lupien myöntäminen on käymässä läpi merkittäviä muutoksia. Ja minä olen nähnyt viimeisten 35 vuoden aikana tämän asian lääkärinä, tutkijana ja sääntelijänä. Minä myös uskon, että tämän prosessin päätteeksi voidaan olettaa, että terveydenhuolto hoidetaan eri tavalla kuin mitä tällä hetkellä. Minä näen tälle prosessille neljä pääajuria. Ensimmäinen liittyy lääkkeiden monimutkaisuuteen ja tässä alla piilevään toimenpiteeseen ja käytäntöön, jolla lääkkeitä luodaan. Molekyylibiologia on kenties vienyt tämän koko prosessin molekyylitasolla, ja tämä taso tulee olemaan avainasemassa jo niin tässä muutoksessa kuin tässä menestyksessä, jonka uusi lääkekehitys tulee kokemaan. Lääkekehityksen jatkuva globalisoituminen ja valmistuminen on niin ikään muutoksen ajurina. Me tiedämme, että 85 prosenttia Euroopassa käytetyistä lääkkeistä niin ainakin yksi näistä valmistus askelista tullaan ottamaan muualla kuin Euroopassa. Tämä tarkoittaa, että valmistusketju on monimutkainen, mutta myös haavoittuvainen ongelma, jos on jossain osassa tätä ketjua, missä tahansa maailmalla saattaa johtaa lääketoimituksen katkoksiin. Lisäksi toimi, toimitusketju on erittäin pitkä alkuaskelista itse potilaalle toimittamisen saakka. Vuosikymmenten ajan lääkkeitä on säännelty omissa oloissa, ja nyt olen sitä mieltä, että tätä on säänneltävä useiden sidosryhmien ja koko yhteisön kanssa. Investoija, tutkimusyritykset arvioivat elimet, kuluttajat, terveydenhuollon ammattilaiset ja ennen kaikkea käyttäjät, loppukäyttäjät. Me olemme yhteistyössä monien eri tahojen kanssa, mutta nyt kenties voisi olla oikea hetki siirtyä yhteistyöstä integraatioon siten, että saamme parempia lääkkeitä toimitettuja potilaille. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, olen sitä mieltä, että eräs tärkeä ajuri on tämä lainsäädäntö, jota säännellään viimeisimpänä lääkevalvontaa, niin sen tapa, jolla lääkkeitä säännellään ja lisäksi kliiniset lääkekokeet ovat olleet säännellyn alaisena. Ja nyt eläinlääkintälainsäädäntö on työn alla. Toivottavasti saamme luotua uusia innovatiivisia lääkkeitä eläimille. Kaiken kaikkiaan nämä uudet säännöt ovat äh, parantaneet merkittävästi tapaamme arvioida lääkkeitä. Ja minun on sanottava, että saman aikaan tämä on tuonut näihin meidän prosesseihin monimutkaisuutta. Tämä muutos, josta nyt puhun, niin sillä on suuri potentiaali täyttää kaikki ne lupaukset ja odotukset, joita on ja joita meillä on. Mutta meidän on muovattava tätä prosessia, meidän on tiedostettava ongelmat matkan varrella siten, että me tuomme hyötyjä tämän haasteen myötä Eurooppaan. Uskon, että perustava ongelmas, ongelma, johon on puututtava, liittyy kestävyyteen, ja minä näen kolmen eri tason kestävyyttä. Ensimmäinen taso liittyy terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyteen ja jatkuvuuteen – tässä saatetaan räjäyttää pankki. Tämä tarkoittaa sitä, että harvemmat potilaat voivat enää nauttia näistä merkittävistä harpauksista, joita lääkkeiden kehityksessä on otettu viimeisten 40 vuoden aikana. Lisäksi meidän on arvioitava tätä lainsäädäntöverkostoa Euroopassa. Nämä lääkkeiden, tämä lääkkeiden monimutkaisuus tarkoittaa sitä, että meidän lainsäädäntöjen on käytettävää ensiluokkaisten asiantuntijoiden apua, mutta myös samanaikaisesti on puututtava, on käytettävä monien eri alojen asiantuntijoita, joten lääkeviraston tulisi kyetä vastaamaan näihin alati muuttuviin tavoitteisiin. Kolmantena meidän on varmistettava tutkimuksen ja kehityksen jatkuvuus, kestävyys Euroopassa. Lääketutkimuksen ja kehityksen kustannukset äh, kasvavat ja tutkimus ja kehitys ovat tärkeitä, jotta saadaan toimitettua parempia lääkkeitä potilaille. Tämä pitää sisällään ei ainoastaan tapauksia, jotka ovat paljon esillä, kuten vaikkapa Ebola, mutta meidän on puututtava myös siihen, että vanhat viholliset eivät pala, ja meidän on mietittävä myös antimikrobiresistenssiä, ja on puututtava myös niihin bakteereihin, jotka kestävät eri lääkkeitä. Kun 2011 aloitin ensimmäisen mandaatin, minun agenda oli varsin selvä. Meidän oli saatava tehokkuutta, meidän oli muutettava e, lääkeviraston rakenneta sitä, että katsotaan lääkkeiden elinkaarta. Ja lisäksi meidän oli palautettava luottamus sidosryhmiin ja kumppaneihin, joita lääkevirastolla on. Meidän oli julkaistava, tämä koski kliinisten tutkimustietojen julkaisemista ja lisäksi oli ilmoitettava eri yhteistyökumppaneista, jotta toimimme avoimesti ja voimme välittää parasta mahdollista tietoa. Minä olen valmis jatkamaan tätä työtä. Minä olen sitä mieltä, että tutkimus on pohjana sille, että suuri yleisö luottaa meihin ja tietää, mitä me teemme. Meidän on myös siirrettävä eteenpäin. Seuraava askel, joka on otettava, on se, että meidän on katsottava, että luvan myöntäminen lääkkeelle – ja se aika, kun se päättyy potilaalle, niin tätä väliä, aikaväliä on lyhennettävä, mutta lisäksi tässä tulevat kunnolliset toimenpiteet meidän on lisättävä kehittäjien kannalta meidän toimenpiteiden ennakoitavuutta, mutta saman aikaan meidän on intensifioitava meidän yhteistyötä lääkkeiden vaikutusten, vaikutusta arvioivan elimen kanssa. Meidän on parannettava yhteistyötä eri tasoilla täytäntöönpano työkalut, jotka uudemmat lainsäädännöt meille ovat suoneet lääkevalvonnan alalla, niin nyt meidän on punnittava, kuinka me käytämme tätä. Euroopassa on 500 miljoonaa asukasta ja me haluamme tuoda turvallisuutta ja katsoa, kuinka tehokkaita lääkkeet ovat. Tämä on täysin uniikki tilanne, meidän on käytettävä tätä hyväksemme. Tämä on osa niistä monista haasteista, joita Euroopan lääkevirasto kohtaa tällä hetkellä, ja nyt on löydettävä ratkaisuja, jotta saamme luotua kestävän järjestelmän ja laadukkaan arvioinnin tälle järjestelmälle. Minä olen sitä mieltä, että me voimme tehokkaasti puuttua haasteisiin, mikäli me teemme eri yhteisöjen ja sidosryhmien välillä tiivistä yhteistyötä, ja jotta me tämän voimme saavuttaa, niin me tarvitsemme kaikki toimielimet parlamentin, parlamentin mukaan lukien toimimaan siten, että tässä otetaan holistisempi lähestymistapa koko lääkeiden elinkaaren siten, että me saamme toimitettuja lääkinnällisiä innovaatioita potilaille siten, että heidän elämä paranee myös siten, että nämä kustannukset eivät ole ylitsepääsemättömiä yhteiskunnille. Kiitos ja vastaan mielelle kysymyksiin. Now we can uh, start our... No niin, sitten ensimmäinen kysymyskierros, koordinaattorit, eli minuutti per kysymys, 20 per vastaus, sitten jatkokysymys 45 sekuntia ja minuutti sitten vastaukseen. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Peter Liise. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, kiitos herra Rasi. Meillä on jo hyviä kokemuksia teistä, enkä siksi lähde keskittymään sisällölliseen keskusteluun. Te olette koulutukseltanne mikrobiologi ja siksi haluaisin nostaa esiin teeman, josta tekin puhuitte, nimittäin antibioottiresistenssit, antimikrobiresistenssi. On olemassa komission ehdotus, joka liittyy eläinlääketieteisiin, eläinten lääkkeisiin ja uusiin antibiootteihin, jotka on tarkoitettu eläimille, mutta eikö ole niin, että meidän pitäisi vielä kiireellisemmin saada aikaan uusia antibiootteja ihmisille. Komission työohjelmassa on ehdotus tähän ja me haluaisimme mielellään täällä parlamentissa lääkeviraston tuen sille, että saisimme jo ensi vuonna ehdotuksen siitä, miten innovatiivisia antibiootteja saataisiin markkinoille myös siis ihmisille tarkoitettuja innovatiivisia antibiootteja. Voisitteko tässä hieman kertoa, mitä EMA voisi tehdä asian hyväksi. Thank you, Mr. Lisa, for this uh, Kiitoksia Liisa tästä kysymyksestä. Tämä on yksi näistä kolmesta pilarista, joka liittyy uusiin antibiootteihin ja keinoihin torjua resistenttejä bakteereita Eli tämä liittyy tähän sääntelypuoleen. Vuosien ajan lääkevirastossa on ollut työryhmä, joka jatkuvasti tarkastelee, millä tavalla voidaan ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jotta voidaan nopeasti löytää uusia antibiootteja. Tämä on hyvin tärkeä osa tätä järjestelmää, mutta ymmärrämme kyllä, että kun olemme tätä tukeneet, ja tietysti tiede on tässä tärkeässä roolissa, niin tämän lisäksi meillä on oltava toimenpiteitä, joilla suojellaan uusia antibioottitoimia ja niitä pitää sitten määrätä oikealla tavalla. Meidän täytyy välttää ne riskit, joita on olemassa hetkisen antibioottien osalta, eli antibioottiresistenssi. Meillä on nyt kaikki välineet, jotta voimme antaa neuvoja yrityksille näissä kysymyksissä, mutta meillä pitää olla kokonaisvaltainen lähestymistapa, jotta saamme aikaan sitten vakaamman ympäristön näissä kysymyksissä. Kiitos. Ja, vielen dank. Ähm, Kiitoksia. Tämä on varmasti ihan oikean suuntaista, mutta haluaisin mielelläni kuulla vielä jotain konkreettisempaa. Me tarvitsemme oikeudellisen kehyksen, jossa me yhtäältä pidämme huolta siitä, että tietyt aineet, jotka ovat nyt valmistusprosessissa ja joita ei ole tuotu markkinoille, koska uusien lääkkeiden tuominen markkinoille vaatii hirvittävän suuria rahoituksellisia välineitä, ja tietysti olemme myös sitä mieltä, että antibiootteja ei pitäisi suoralta kädeltä käyttää. Eli tässä tarvitaan liiketoimintamalli lääketeollisuudelle. Me toimimme tässä siis asioiden edistäjänä, mutta meillä ei pidä olla liian aktiivinen rooli siinä, että, että levitämme näitä Voisiko EMA auttaa meitä tässä siinä, että me saisimme sellaisen ehdotuksen, joka ei mahdollista sitä, että antibiootteja sitten liian kevytmielisesti määrätään? Yes, uh, uh, indeed we... will. Niin tosiaan. Me tuemme tätä ehdotusta. Eli meillä on tämä tekninen lähestymistapa, jotta voimme edistää näitä investointeja. Tiedämme, että mahdollisuuksia ei ole paljon, mutta niitä kuitenkin on. Emmekä saa jättää käyttämättä tätä mahdollisuutta ja olemme valmis tukemaan tätä. Thank you very much. And now Matthias Grote. Kiitos sitten Matthias Grote. Thank. Kiitoksia, herra Raasi. Minä olen Euroopan parlamentin yhteyshenkilö ja haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä vuodesta 2011. Silloin kun olin itse puheenjohtajana, niin EMA oli aina hyvin avoin ja meillä oli hyvin avointa ja läpinäkyvää yhteistyötä. Kiitos siitä. Meidän ryhmällemme pääsy terveyspalvelujen ja lääketieteen ja hoidon piiriin on hyvin tärkeä teema. Monet jäsenmaat ovat osoittaneet, että ei se enää ole yhtä tärkeää kuin 10-15 vuotta sitten, ja niinhän te omassakin esityksessänne sanoitte, että terveyssektori kokonaisuutena on suuren muutoksen kourissa ja muuttunutkin jo. Meillä on tällainen task force, pääsy terveyteen, access to health, ja ennen kesätaukoa kävimme näitä asioita läpi ja siinä totesimme jälleen kerran, että tämä arviointi, teknologia-arviointi on tässä avaintekijä. Komissio on tehnyt jo monta hyvää asiaa tämän hyväksi, samoin Euroopan lääkevirasto. Ja haluaisin vielä kuulla teiltä yksityiskohtaisemmin mitä tulevina vuosina on odotettavissa Euroopan lääkevirastolta tällä alalla ja mitä voimme parlamenttina siis teiltä odottaa. Tämähän on todella avain siihen, että terveydenhoitopalvelut, mutta myös lääkekulut voisivat olla huokeampia, alhaisempia ja ihmisillä olisi pääsy näiden palvelujen piiriin. Kiitos. Um, thank you for the question. Uh... Kiitos Grote kysymyksestä. Toki me olemme sitoutuneet terveysvaikutuksia arvioivaan elimeen ja eri yhteisöihin. Niin tämä jatkuu ja tämä, tätä laajennetaan edelleen siinä vaiheessa, kun lääke siirtyy markkinoille. Me tiedämme, että markkinoille pääsylupa ei takapääsyä kyseiseen lääkkeen paremmin pääsyä kyseisen lääkkeen käytöksi välttämäksi. Olen sitä mieltä, että lääkevirastoon pitäisi olla tiivimmässä yhteistyössä terveydenhuollon menetelmien arvioinnin elimen kanssa. On kahdensuuntaisia rinnakkain tapahtuvia neuvoja, joita me ja terveydenhuollon menetelmien arviointi elin antaa. Tämä on komission luoma yhteistyö. Meidän nyt katsotaan, kuinka voimme parantaa yhteistyötä ja kuinka voimme kehittyä yhteistyön saralla. Minä näen tulevaisuudessa merkittävän hyödyn siinä, että edistämme innovointia ja että parannamme potilaiden pääsyn innovaatioihin, mikäli meillä on tämä samanaikainen prosessi näillä kahdella eri taholla. Tämä on hyödyksi potilaalle, sillä potilas kärsii vähemmän, potilaat käyvät läpi vähemmän lääkekokeita. Näissä lääkekokeissa kysymys on selkeä ja vastaus sopii sääntelytarkoituksiin – ja terveydenhuollon menetelmien arviointiin. Paremmat kokeet, paremmat äh, tulokset, vähemmän potilaita altistuu ja mahdollisesti nopeampi pääsy lääkkeiden käyttäjille. Mikäli tämä yhteistyö paranee, niin tarpeen varmaankin on, kuten mainitsin alustuspuheenvuorossani, niin niin tärkeää on se, että todellakin integroidaan nämä kaksi yhteisöä keskenään. Anteeksi pitkästä vastauksesta. Vielen, vielen, vielen dank. Kiitoksia. Tuli selväksi, että tämä HTA on hyvin tärkeä instrumentti. Mitä te sitten toivotte parlamentilta, jos voin esittää tällaisen kysymyksen, mitä me voimme tehdä tämän asian hyväksi, terveydenhuollon menetelmien arvioinnin hyväksi. Tässä on tietysti toisaalta rahoituspuoli. Nythän me juuri käymme budjettiasioita läpi. Uusi pääjohtaja on tänään täällä kanssamme ja toivotan hänet tässä sivuun sivumennen sanoen tervetulleeksi, mutta jos me haluamme tätä asiaa edistää, niin meidän täytyy tietysti huolehtia myös rahoituspuolesta ja siitä, että on myös uusia työpaikkoja, mutta myös siitä, että jos uusia lääkkeitä rekisteröidään, niin sen täytyy tapahtua eh, kohtuullisessa ajassa. Mitä me voimme tehdä näiden asioiden hyväksi? Missä asioissa me voisimme työskennellä vielä lujemmin, jotta asiat saataisiin nopeammin liikkeelle? Okay, try to recover the time to be... Koitan kurua tämän käytetyn ajan nyt umpeen, jota käytin liikaa, annan lyhyen ytimekkään vastauksen. Minä ehdotan, että tuemme lääkeviraston ja komission yhteistyötä siinä, kun me pyrimme tiivistämään lääkeviraston ja terveydenhuollon menetelmien arvioinnin yhteistyötä. Ja nyt on katsottava, että on riittävät resurssit käytössä. Me olemme vakavissamme sen suhteen, että me emme kyllä pyydä enempää kuin mitä tarvitsemme, mutta mikäli meillä on uusia toimintoja, niin meidän on saatava asianmukainen tuki, varsinkin mitä tulee henkilöstöresursseihin. Thank you very much. And now for... Kiitoksia. Sitten Pieka ECRstä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa professori. Minä haluaisin kiinnittää huomiota lääkelupien myöntämismenettelyyn. Tässähän on ennen kaikkea kyse vaikuttavuudesta ja toisaalta potilasturvallisuudesta. Ja tässä minulla olisi ihan perustavanlaatuinen kysymys teille. Lääkelupien myöntämisprosessi EMAssa on hyvin pitkä ja monivaiheinen prosessi. Ja nyt meillä on uusia vaatimuksia, mitä tulee juuri antibioottiresistenssin onkologiaan ja harvinaisiin sairauksiin. Ja meillä on valtavia haasteita edessä näillä aloilla. Onko teidän lääkevirastonne kehittänyt suunnitelmia sen suhteen, miten näissä asioissa voitaisiin edetä? Aiotteko uudelleen järjestellä toimintanne, jotta lääkelupien myöntämisprosessi nopeutuisi ja saisimme innovatiivisia lääkkeitä markkinoille nopeammin? Tällä hetkellähän tilanne on se, että biologisissa lääkkeissä meillä on jo keskitetyt menettelyt. Tulevatko nämä keskitetyt menetelmät vahvistumaan vai mennäänkö toisen suuntaan? Kiitos. Thank you, Mr. Kishner. Kiitoksia. Meillä on kaksi hanketta käynnissä. Me yritämme valtavirtaistaa näitä menettelyitä, jotta ne olisivat tehokkaampia ja viime kädessä sitten lyhyempiä. Nämä kaksi hanketta, jotka toteutetaan yhteistyössä komission kanssa – ne ovat Stamp-aloite. Ja se tarkoittaa sitä, että nopeammin saataisiin käyttöön innovatiivisia lääkkeitä. Ja sitten yksi pilottihanke, joka liittyy soveltavaan lähestymistapaan, jonka avulla yritetään löytää lupaavia lääkkeitä, joiden kehitystä voidaan tukea. Ja sitten haluaisimme käynnistää tällä kaudella vielä uuden Prime-hankkeen, jonka avulla pitäisi havaita lupaavia lääkkeitä, joita valmistetaan pk-yrityksissä, joissa ei ole paljon resursseja toteuttaa tätä koko kehitysprosessia. Ja siksi lääkevirastossa haluamme tukea ja opastaa heitä, jotta siellä käytetään tehokkaasti näitä vähäisiä resursseja. Ja näin voimme sitten lyhentää näitä aikoja poistamalla turhia vaiheita, jotka on käytävä läpi, koska sieltä puuttuu puuttuu tietoa näistä monimutkaisista prosesseista. Kiitoksia. Tämä oli melko selkeä vastaus. Näettekö sitten myös lainsäädännöllisiä muutoksia? Tarvitsemmeko me uusia oikeussäännöstöjä, jotta saamme nämä innovatiiviset lääkkeet aiemmin markkinoille? Ja sitten vielä vaikea kysymys, olisitteko te virastona valmis kliinisten tutkimusten suhteen ryhtymään liberalisointiin? Jaha. Anteeksi, minulla ei ole tulkkausta. Chodź, może jeszcze raz. No. Chodzi mi tylko Switch to the English. Yes. No si, si, si sente anche l'italiano. Okei. Okay. Ja e kyllä sieltä kuuluu myöskin italian tulkkaus. Usprawnienie procesu rejestracji. Niin, minulle on siis tärkeää, että lääkelupien myöntämisprosessia nopeutetaan. Näettekö te tärkeänä, että myös oikeussäännöstöjä muutetaan kliinisten tutkimusten ja niiden läpinäkyvyyden alueella, mutta myös kliinisten toimien ja menetelmien nopeuden suhteen, jotta nämä lääkkeet saataisiin nopeammin potilaiden ulottuville, varsinkin kun meillä on näin suuria ongelmia antibioottiresistenssien kanssa, syöpien kanssa ja harvinaisten sairauksien kanssa. Kiitos. Uh, yes, certainly there might be some... Uh, niin. Lainsäädäntöä voitaisiin parantaa, jotta voisimme vauhdittaa näitä menettelyitä juuri tällä alalla. Ja tehän viittasitte tähän tärkeimpään asiaan, mutta jo nyt lainsäädännössä on paljon välineitä, joita ei hyödynnetä riittävästi. Eli mielestäni meidän täytyy käyttää tämänhetkisiä välineitä paremmin. Ja meidän täytyy sitten tätä kautta muuttaa lainsäädäntöä. Tällä tavalla voidaan olla tehokkaampia sen sijaan, että koko lainsäädäntöä muut muutettaisiin. Madame Ries. Kiitos sitten Ries. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää. Herra professori, tervetuloa tänne ja tervehdin samalla herra Listikoa, jonka kanssa olemme työskennelleet pitkään eri verituotteiden kanssa. No, tässä ei ole turhan paljon aikaa, joten haluan nyt puhua avoimuudesta, jonka toitte esille. Tiedätte, kuinka tärkeää tämä on meille, Euroopan kansalaisille, ja muistutitte, että tämä on teidän pääväylä, kun aloititte tehtävässä niin 2011, ei koskien ainoastaan tätä lääkeviraston budjettia, ja minä haluaisin nyt puhua näistä eri lääketietojen, lääkeyritysten kliinisten testien tulosten julkaisemisesta. Sanoit, että Euroopassa on avoimin järjestelmä, mutta haluatte vielä enemmän avoimuutta. Mitä te tarkoitatte sillä, että saadaan vielä enemmän avoimuutta, varsinkin eturistiriita asian suhteen, kuinka tässä aiotte toimia? Tiedätte, että tämä on tärkeä asia kansalaisille, jotka meitä tarkkailevat. Thank you. Thank you for... Kiitoksia, että sain palata tähän tärkeään asiaan. Lisäavoimuus. No mehän olemme jo erittäin avoimia, kun ajatellaan maailman tasolla sääntelyä. Kollegat muualla maailmassa ovat hiukan hermostuneita – Onko Saksan äh, kopissa rikkinäinen mikrofoni vai mikä täällä? Täällä on joku ongelma tulkkauksen kanssa. Okei, okay. okei. Okay. You can continue. Yeah. Um, so uh, for the clinical... Uh... Eli kliiniset tiedot. Kun aloitamme, niin on ihan luonnollista, että julkistamme yhä enemmän tietoja ja opimme käyttämään näitä tietoja. Meidän täytyy hyödyntää niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Se, että on tietoja, se on hyvä. Ja sitten, että tietoja käytetään järkevästi, niin se on asia, joka täytyy oppia ja jossa täytyy sitten parantaa toimintatapoja. Ja teknologia tietysti auttaa meitä tässä työssä. Ja sitten eturistiriidat, Meidän täytyy luottaa tietoihin, joita meille, meille toimitetaan, mutta meidän täytyy ehkä tehdä jotain muutakin. Me tuemme kaikkia, jotka haluavat ilmoittaa eturistiriidoista. Me emme voi näitä asioita valvoa, mutta emme voi tietenkään luottaa pelkästään siihen, mitä meillä on ilmoitettu koska kuitenkin tiedämme, että se ei aina pidä paikkansa. Eli me tarvitsemme tässä tukea instituutioista, jos haluamme tehdä jotain muuta kuin tällä hetkellä. Olemme myöskin hiukan huolissamme resurssien käytöstä, koska tiedämme, että on vaikea puuttua kaikkien näiden 30 000 asiantuntijan lausuntoihin. Kiitos vielä euh, Kiitoksia näistä tarkennuksista. Vielä toinen asia. Me olemme hyvin vaikuttuneita monista asioista, joita olette sanonut, mutta myös tästä seurannasta, jota olette amerikkalaisten kumppaniemme kanssa pitäneet yllä kaikki nämä vuodet. Onko olemassa parhaita käytäntöjä? joista me voisimme ottaa oppia, jotka tulisivat FDAltä. Ilman, että nyt lähdemme tähän polemiikkiin, miten te näette nämä transatlanttiset suhteet meitä huolestuttavien kysymysten suhteen, lääkkeiden saatavien suhteen, jos vaikka jollakin potilaalla on harvinainen sairaus ja joka on epätoivoinen, koska Euroopassa ei ole tehty tarpeeksi tutkimusta? Uh, yes, that's a very, very... No, tämä on aika monimutkainen kysymys. Me emme ole suoraan mukana näissä TTIP-neuvotteluissa. No, näissä lääkekysymyksissä olemme eturintamassa – Meidän on oltava varmoja siitä, että läpinäkyvyys ei aiheuttaa heille mitään ongelmia. Eli pyytäisin, ettei vesitetä sitä, mitä on saatu aikaan kliinisten testien avoimuuden osalta – Tällä hetkellä meillä on tämä Pathfire Prime-hankkeet ja tätä meidän täytyy jatkaa. Thank you very much. And now for the GUE. Kiitoksia sitten GUEsta. Minä. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, puheenjohtaja. Euroopan kansalaisille yleisesti ja erityisesti minun puolueelleni terveydenhuolto on tärkeä kysymys ja meidän täytyy luottaa siihen, että lääkkeet on kehitetty objektiivisesti ja että niitä määrätään objektiivisesti ja että aina pidetään potilaan etumielessä. Ja täytyy muistaa, että käytetään järkevästi myöskin verovaroja. Ja meidän täytyy olla siksi avoimia ja meidän täytyy välttää eturistiriitoja ja meillä pitää myöskin muistaa lääketeollisuuden vastuu ja tästä asiasta on keskusteltu ja hyvin paljon kritiikkiä on esitetty lääkevirastoa kohtaan avoimuuden osalta. Ja siellä ei ole otettu huomioon näitä eteristiriitoja. Ja tästähän juuri kysymyksiä esitettiin. 83 prosenttia näistä tuloista lääkeviraston tulee yritysmaailmasta. Ja miten valvotte tätä rajaa? Ensinnäkin lääkealan kaupalliset edut ja sitten tämä lobbaus ja toisaalta sitten virasto, jonka pitää valvoa kansalaisten etuja. Ja voisitko kertoa, miten TISA on tässä mukana? Sehän on osa tätä sopimusta. Eli onko tämä teistä myönteinen vai kielteinen kehitys? Thank you for this question and Kiitoksia tästä kysymyksestä. Jälleen kerran tämä on yksi ydinhaasteista, joita meillä on, joka meillä on joka päivä edessämme. Yli 80 prosenttia tuloistamme tulee every day remember that we are providing a service. Ja meidän täytyy muistaa, että me tuotamme palveluita, emmekä takaa heille tulosta. Teollisuus, lääketeollisuus on tyytyväinen, jos me tuotamme reilun arvion, sillä se auttaa myös heitä suhteessa heidän kilpailijoihinsa. Toisin sanoen meidän pitää olla ankaria, mutta myös hyvin johdonmukaisia. Niinpä johdonmukaisuus on yksi tieteellisen työn peruspilareista, jos se haluaa olla uskottavaa sekä suhteessa julkisuuteen että niihin, jotka tätä palvelua meiltä odottavat, toisin sanoen teollisuuteen. Sitten ovat nämä intressikonfliktit. Tiedän, että parlamentti työskentelee tämän asian parissa, mahdollisten sanktioiden parissa, jotka voisivat auttaa meitä tässä suhteessa – ja myös suhteessa edelliseen kysymykseen, josta puhuimme. Jos teollisuus haluaa tuoda esiin ne asiantuntijat, joita se käyttää, se helpottaisi meidän työtämme läpinäkyvyyden suhteen ja sen etäisyyden ja välimatkan suhteen, joka meillä odotetaan olevan ja joka meillä myös on. Mitä sitten tulee komiteaan siis valiokuntaan, jossa on 28 jäsenmaan edustajia ja lisäksi asiantuntijoita, niin silloin varmasti koko prosessista tulee sellainen, että siinä on vielä lisää tätä välimatkaa näihin intresse- suhteessa intresseihin, niin se on hyvä asia. Kiitos. Kiitoksia. Eli kysyin näistä palvelusopimuksista. Niin siis kysyin näistä palvelusopimuksista. Ehkä voisitte niistä kertoa kantanne, ja mehän tiedämme myöskin, että komissiossa yhä enemmän korostetaan yritysmaailman etuja. Oletteko samaa mieltä komission kanssa, jos näin on, niin silloin olen kyllä huolissani riippumattomuudesta. Eli voisitko tästä kertoa hiukan lisää? Uh, mi, me, well, I've... Niin, minun on myönnettävä, että tämä sopimus, josta puhut, ei ole minulle niin tuttu. Oletan, että mikäli komissio on asettamassa yhteisiä sääntöjä, tämä on minun ymmärrykseni, pahoittelut jos olen ymmärtänyt väärin, niin varmasti tämä olisi hyvä käytäntö ja me seuraisimme virastotasolla meillä on tiettyjä erityispiirteitä, joita meidän tulee pitää silmällä. Meidän on vietävä läpi tiettyjä erityistoimenpiteitä, mutta tämä kysymys on sellainen, että me katsomme, kuinka tarkoituksenmukaisia ne ovat meidän kannaltamme, ja meidän on myös katsottava, että me emme epäonnistu tässä meidän perustehtävässämme. The Greens, Madame Rivasi. Kiitos, Rivasi, vihreistä. Merci, Monsieur le Président. Et... Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa Guido Razi tänne parlamenttiin. Minä haluaisin esittää teille kysymyksen nano partikkeleista, nanohiukkasista. Tässä on nimittäin paradoksi. Olen kirjoittanut yhden kirjeen sisämarkkinakomissaarille ja toisen terveyskomissaarille ja Rova Biankowska. Sisämarkkinakomissaari on sanonut, että nanohiukkaset täytyy kieltää kosmetiikassa ja tästä on äänestettykin parlamentista ja erityisesti titaanidioksidi on näistä vaarallinen. Eli, eli tämä on kielletty, koska sillä on huonoja terveysvaikutuksia. Se voi mennä soluseinämien läpi, jos se pääsee iholle. Sitten toisaalta terveyskomissaari sanoo minulle, ei hän pysty antamaan minulle eksaustiivista listaa nanohiukkasista, jotka on sallittu Euroopan markkinoilla. Eli siis Tämä on todettu myrkylliseksi kosmetiikassa, mutta toisaalta meillä ei ole rekisteriä niistä lääkkeistä, joita käytetään esimerkiksi rokotuksissa, joissa olisi lista näistä nanohiukkasista. Ja minä kysyn, sitoudutteko tekemään tällaisen rekisterin nanohiukkasista, joita lääkkeissä on? Toinen kysymys, lääkelupien antaminen markkinoille koska nanohiukkasilla ei ole samoja ominaisuuksia kuin muilla hiukkasilla, niin miksi tätä ei oteta, tätä erottelua ei oteta huomioon lupamenettelyssä? Kiitos. Thank you for this challenge. Kiitoksia tästä haastavasta kysymyksestä. Me tietenkään emme suoraan ole mukana kosmetiikalla. On hyvä, että meillä ei ole samaa toimintalaa kuin FDA, mutta lääketuotteiden osalta ei vielä ole mitään luettelua näistä nanopartikkeleista. Voimme olla yhteydessä muihin virastoihin, EDH, EKL, ACDC, ehkä he voivat auttaa meitä laatimaan tällaisen luettelon. Me olemme sitoutuneita tähän, vaikkakin lääketuotteiden vaarat määrällisistä syistä eivät ole yhtä vaarallisia kuin tuotteita, joita käytetään paljon suuremmissa määrissä, kuten kosmetiikkaa ja elintarvikkeita. Esimerkiksi jos ajatellaan rokotuksia, niin nanopartikkelien määrä on paljon alhaisempi kuin tuotteissa, joita käytetään paljon enemmän muilla alueilla. Mutta en kuitenkaan voi unohtaa tämän potentiaalia, koska nanopartikkeleita käytetään yhä enemmän lääkkeessä tulevaisuudessa. Ja mitä en pidemmin, pikemmin tiedämme kaiken, niin sitä parempi se on, kun ajatellaan uusien lääkkeiden tulevaisuutta. Thank you very much. Donc, euh, en 30 secondes. Niin, 30 sekuntia vielä. Eli te olette nyt kuitenkin avain tässä. Te annatte lääkelupia <coughs> voimmeko me saada läpinäkyvyyden jokaiseen lääkkeeseen, mitä nanopartikkeleita tässä lääkkeessä on käytetty, onko tämä mahdollista, siis jos puhutaan lääkkeestä nyt laajassa mielessä, ja sen jälkeen sitten tehdään spesifinen arviointi, koska nanohiukkasten fy- fy- fyy- fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet eivät ole samoja kuin muiden. This is correct and not the same. Tämä pitää kotinsa. Niillä ei ole samoja ominaisuuksia. Minä en usko, että meillä on oikeudellinen perusta öö, pakottaa tämän tyyppisen tiedon välittämistä tällä hetkellä, mutta olen sitä mieltä, että me aloitamme pohdiskelun tämän asian suhteen, jotta voimme katsoa ne tuotteet, joissa näitä nanohiukkasia on, sillä Tällä hetkellä en näe tätä suorana julkisen terveyden huollon ongelmana, mutta tämä saattaa uuden lääketoimitusjärjestelmän suhteen olla ongelma, mutta meidän on oltava siinä asemassa, että me voimme vastata tähän haasteeseen, mikäli tarve ilmenee. For EFDD, mistä? EFDDstä Pedicini. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia professori Rasin. hiljattain on julkistettu tutkimus. Siinä on katsottu näitä rinnakkaislääkkeitä. Ja kymmenen vuoden aikana suurin piirtein voidaan säästää 12 miljardia tai 33 miljardia euroa. Mitä mieltä lääkevirasto on tästä, eli millä tavalla voidaan edistää rinnakkaislääkkeiden käyttöä? Ja sitten on myöskin tunnettu, että lääkeyritykset noin 90 prosenttia käyttävät Kiinasta tuotuja elementtejä. No kun otetaan huomioon, että tämä aiheuttaa myöskin maaperän ja vesien saastumista, ja lääkeyritykset eivät joudu kertomaan lääkevirastolle, mistä näitä aineita on hankittu. Eli mitä lääkevirasto aikaa tehdä tälle asialle? Ja mitä aiotte tehdä näille minimikriteereille, jotka liittyvät luonnonsuojeluun? I'm tempted to reply in Italian. <laughs> Nyt houkuttaisiin vastata italian kielellä. No, sehän olisi liian helppoa. Minä olen sitä mieltä, että tämä kysymys määrittelee mahdollisen liittyy ympäristöviraston tulevaisuuteen ja sen tehtävien muuttamiseen. Meillä nyt ei ole oikeusperustaa puuttua tähän tällä hetkellä, eikä asiantuntemusta, eikä itse asiassa toimivaltaa, eikä tällaista kulttuuriakaan itse asiassa ole olemassa. Toisaalta meidän on nyt tiedostettava se, että meidän on liikuttava tähän suuntaan, ja Tätä varten meillä on oltava selkeä mandaatti parlamentilta, komissiolta, sen suhteen, että voimme katsoa, kuinka me puutumme näihin ympäristötekijöihin, jotka liittyvät lääketuotteiden valmistamiseen ja vaikkapa jäämien käsittelyyn. Tämä on uusi asia meille ja tämän asian, joka meidän on tehtävä yhteistyössä muiden eurooppalaisten virastojen kanssa – sellaisten virastojen, joissa osaamista tämän asian suhteen on jo olemassa. Meidän on koulutettava, opetettava ihmisiä ymmärtämään tämä ulottuvuus. Minä olisin tyytyväinen, mikäli me voimme aloittaa tämän keskustelun toimielintasolla katsoaksemme, kuinka me voimme sisällyttää nämä tiedot näihin nykyisiin asiakirjoihin, kuinka yritysten tulisi esitellä erilaisia tietoja, helpottaa meidän kouluttautumista ja asiantuntemusta, asiantuntemuksen saamista tämän asian suhteen. Ja kun näin tehdään, niin on katsottava, mitkä ovat vaikutukset meidän resursseihin. Hyvä tahto on hyvä lähtökohta. Voit olla varmoja, että me olemme sitoutuneita tähän, mutta meidät on kyllä resurssoitava sitten asianmukaisesti. Kiitos. Uh, a short replic. Uh, um, what about, uh... Entä sitten nämä rinnakkaislääkkeet ja biosamantyyppiset tuotteet? It's a little more easy for us. Uh... Tämä on hieman yksinkertaisempi asia meille. Olen sitä mieltä, että tämän tyyppiset korvat lääkkeet ja vastaavat lääkkeet ovat yksi kestävyyden mahdollinen pilari. Tämä kestävyys, josta puhuin alustuspuheenvuorossani. Tässä on kaksi erillistä asioita tulee katsoa. Luvan myöntämismaailma. Euroopan lääkevirasto on hyvässä asemassa tämän suhteen. Me olemme näiden biovastaavien tuotteiden ja biosimilaarien tuotteiden suhteen eturintamassa me olemme valmiita tähän, mutta tässä on varsin tiukka raja, että meillä ei ole käytön ja määräämisen suhteen mitään toimivaltaa. Se on jäsenvaltioiden asia, joten paras mitä me voimme tehdä on antaa ohjeita ja me tulemme tekemään vahvistavia toimia. On ymmärrettävä, että se mitä me hyväksymme, niin se on todellakin vastaa sitä, mitä markkinoilla on ollut. Mm, close the first. Kiitoksia. Tässä olivat siis koordinaattorit. Ja sitten vielä Dornano. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös professori Rasia siitä, että hän on tullut tänne. Haluaisin esittää muutamia kysymyksiä. Yksi suurista uhista kansanterveydelle on lääkepiratismi. meillä on siis aihetta pelätä, että väärännettyjen lääkkeiden äh, kauppa ja toimittaminen unionin alueella kasvaa. Onko teillä ehdotuksia siitä, miten voisitte piratismin vastaisessa taistelussa tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ja mihin toimijoihin voisitte tässä tukeutua? Minulla oli vielä toinen rinnakkaisvalmisteisiin liittyvä kysymys, mutta siihen vastasittekin jo. Ja kolmas kysymys olisi, liittyisi viraston läpinäkyvyyteen. Voisitteko kertoa Miten näette tämän viraston ja sen rahoitusvälineiden välisen suhteen ja millaisiin tuloksiin katsotte, odotatte pääsevänne tulevina vuosina? Thank you very much. Two crucial question. Niin. Väärennetyt lääkkeet. Meillähän on direktiivi väärennetyistä lääkkeistä, joka auttaa meitä paremmin puuttumaan tähän tilanteeseen, mutta olen eniten huolissani tästä maailmanlaajuisesta kyvystä puuttua tähän ongelmaan. Toivottavasti pystymme sitten tekemään yhteistyötä viranomaisten välillä maailmanlaajuisesti. Olemme saaneet tukea komissiolta ja me haluamme toimia maissa, joissa tätä ongelmaa esiintyy, eli Kiinassa, Intiassa. Mutta ymmärrämme kyllä, että maailmanlaajuinen kapasiteetin rakentaminen on tarpeen. Me olemme tästä kyllä paljon jäljessä. Meidän täytyy edetä ja TTIP-neuvottelut voivat olla mahdollisuus tehdä yhteistyötä, koska hyvin usein neljä viisi viranomaista tarkistavat samat asiat ja sitten monet asiat jäävät kokonaan tarkistamatta. Eli koordinointi maailmanlaajuisesti mielestäni tarkistuskysymyksissä on nyt keskeinen asia, kun puututaan näihin väärennettyihin lääkkeisiin. Organigrammia, avoimuus. Jo pitkään Inhimilliset resurssit ovat kasvaneet virastossa ja Euroopassa nyt on tiettyjä rajoituksia. Aluksi keskityimme kahteen uuteen lainsäädäntöpakettiin kliiniset testit ja lääkevalvonta. Ja me olemme huolissamme tästä monimutkaisuudesta, joka on yhä suurempaa ja meidän täytyy pitää kiinni laadusta tulevaisuudessa, joten meidän täytyy nyt puuttua tähän kysymykseen virastossa. Ja kiitoksia näistä kysymyksistä. Oui, je vous remercie pour... Kiitos näistä vastauksista ja toivon teidän laillanne, että saamme komission tuen lääkeväärännyksien vastaisessa taistelussa. Kiitos. Uh, yes, we are, we are having and we are... Niin, Viime kuukausina olemme tehneet tiivistä yhteistyötä tehokkaasti. Ja nyt lähestymistapa on täysin erilainen. Ja toivottavasti hyödymme pian tästä yhteisestä lähestymistavasta, koska se on hyvin tarpeellinen. Thank you very much, and now we can start with this. Kiitoksia, ja sitten käynnistämme toisen kysymyskierroksen. Ja Ensimmäisenä Busoi. Thank you very much. Kiitos paljon. Herra Raasi, Euroopan lääkevirasto on Euroopan menestystarina. Se on ollut 20, minuuttia, 20 vuotta. I was part of uh, the official... Olin osa Envin valtuuskuntaa vieraillessamme Euroopan lääkevirastossa, lääkevirastossa keväällä lääkevirastossa ei ole riittävästi henkilöstöä, resursseja, vaikka raha on nostettu keräämään toiminnalle. Lää- kliiniset testit, jotka tehdään lapsiin, niin rekisteröidään. Haluaisitteko te, että EUn ulkopuolella tehtävät aikuisen kohdistuvat kliiniset testit rekisteröidään niin ikään – mikäli lääke saa Euroopan markkinoille, ja mikäli teillä on käytännön ajatuksia sen suhteen, kuinka asiantuntijat voisivat uusista jäsenvaltioista, varsinkin Keski-Euroopan jäsenvaltiot voisivat olla aktiivisemmin mukana näissä hankkeissa, ja kuinka kansalliset virastot voisivat olla enemmän mukana toiminnassa. Kiitos. Thank you for this very articulated question. would... Kiitos näistä kysymyksistä. Olisipa mukava, kun olisi oikein reippaasti aikaa vastata näihin, mutta aloita viimeisestä kysymyksestä, jos sopii vanhojen jäsenmaiden ö, ähm, osuus ö, arviointitoiminnassa. Tämä on melko äh, asia, jota olemme pystyneet ratkomaan aika mukavasti. Olemme juuri perustaneet monikansallisia tiimejä ja olemme kolminkertaistaneet arviointiin osallistuvien henkilöiden määrän. Tällöin asiantuntemuksen määrä kasvaa ja saamme monelta Euroopan suunnalta tätä asiantuntemusta mukaan ja hyvin rohkaisevia tuloksia näyttäisi tulevan. Mutta mikä olikaan ensimmäinen kysymyksenne osa? Se... Uh, register EU and maybe the adult uh, clinical trials outside oh, yeah, yeah. you. Eh, se testit on ulkopuolella muun muassa oli vielä kysymyksessä. Niin. So we, we, we... Totta kai meidän täytyy laajentaa kliiniset testit Euroopan ulkopuolelle. Tällä hetkellä keskustelemme FDAn kanssa, miten käytämme muista kliinisistä testeistä, muualta kuin Euroopasta tulevista testeistä tulevia tuloksia hyväksi. Ja eh, meidän täytyy nyt sitten katsoa, miten pystymme luottamaan tämän kaltaisiin tietoihin ja voisimmeko kenties päästää ö, muut viranomaiset näiden tietojen äärelle. Eli jos kliiniset testit tehdään Euroopan ulkopuolella, mutta käytetään kestitetyssä prosessissa, niin silloin niiden pitäisi olla Euroopan tietopankkeissa ja niiden pitäisi olla käytettävissä maailmanlaajuisesti. Tämä on hiukan tekninen kysymys, joten jos ette ole tyytyväinen, niin voin vielä vastata tarkemmin. This question because... Kyllä tämä minun äh, tarpeeni kysymykseni vastausi, se, mutta näitä kliinisiä testejä tehdään läpi köyhimmissä maissa. Siellä on erä niin tiukka lainsäädäntö ja entiset standardit ole niin korkealla ja helpompi löytää koehenkilöitä, on tärkeää varmistua siitä, että nämä kliiniset testit varmistavat turvallisuuden Euroopan kansalaisille. Kiitoksia. Yksi asia, jota me edistämme, on yleislääkärien tekemä valvonta. Ja sitten... Mission recently we improved the GCP on yksi näistä meidän sitoumuksistamme ja näissä testeissä on saatu hyviä tuloksia. Kiitos. Kiitos tämän kahden välillä. Kiitoksia, että olette tulleet paikalle ja annatte meille näitä kattavia vastauksia. Aikaisemmin vastasitte Riisin kysymykseen, joka liittyi TTIP-neuvotteluihin, mutta tehtävässänne, virallisessa tehtävässänne ja kokemuksenne pohjalta voitte ehkä kuvitella, millaisia vaikutuksia on Yhdysvaltojen ja EUn välisellä alpakapesomuksella, kun ajatellaan näitä lääkelupien myöntämistä. Eli potilailla on nyt huolenaiheita näihin asioihin liittyen, meidän ei pidä puhua ainoastaan lääketeollisuudesta, eli nyt haluaisin kuulla, millaisena te näette tämän keskustelun edut, kun ajatellaan tätä vapaakauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa, ja millaisia vaaroja siihen sitten taas liittyy. Well, I, I'm not so much. Uh, en ole niinkään asiantuntija kaupallisten etujen suhteen. Me teemme yhteistyötä komission kanssa ja, ja neuvottelun osapuolten kanssa, mikäli meiltä apua pyydetään. On katsottava, mitkä ovat seuraukset sille, mitä me olemme saavuttaneet tähän mennessä. Se asia, josta me olemme varmistua, on se, että meidän ei ole muutettava avoimuuden periaatetta. Ja me haluamme, että tässä vakuutetaan sopimuksen suhteen teollisuuden alaa niistä hyödyistä, joita koituu nautittavaksi silloin, kun tiedot ovat täysin avoimesti esillä. Näin ollen tiede kehittyy nopeammin. Toiseksi se, mikä on kaupallisesti, äh, kaupallisesti luottamuksellista Euroopassa, niin se on sitten myös muualla. Tämän asia, jonka suhteen me olemme toimineet jo vuosia, eikä tässä ole ollut mitään ongelmia. Minä haluan rauhoitella, että ei tässä ole mitään ongelmia ollut. Me olemme toimineet asian suhteen pidempään. Minä, siis minun pääviesti on se, että me emme halua, kaupall- halua muuttaa olemassa olevaa ja kaupallisen mm, ulottuvuuden suhteen, niin minä olen melko tietämätön – näistä asioista, eikä tämä viimeisin versio ole minulle mitenkään tuttu. Olen pahoillani, että en kykene antamaan nyt niin täydellistä vastausta kun olisin halunnut. Okay. Eh, Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa professori Rasi on mukava ajatella, että pääsemme jatkamaan yhteistyöstämme teidän kanssanne. Haluaisin esittää kysymyksen, jota ei vielä ole esitetty. Nimittäin se koskee lääkkeiden käyttöä. Pour des mauvaises raisons, la plupart du temps pour des raisons budgétaires et AMn ulkopuolella. Usein budjettisyistä vaihtoehtoja ei ole olemassa, vaihtoehtoja on olemassa. Esimerkiksi Ranskassa käytettiin syöpälääkettä aivan toisenlaisen ikääntymiseen liittyvän vaivan hoitoon. Tämä saattaa olla ennakkotapaus, joka saattaa asettaa kyseenalaiseksi eurooppalaisen säännöstön lääkkeiden suhteen. Pitäisi olla olemassa jonkinlaisia suuntaviivoja sen suhteen, että lääkkeitä käytetään niiden oman varsinaisen käyttöalueen ulkopuolella. Onko tarkoitus tehdä jotain tämän suhteen? Ei. Is never, Niin tämä on ja kes, tällainen kestoongelma. Ei ole lääkkeitä, Näin on aina tehty. Ja kun meillä on lääkevalvontaa, niin toivottavasti paremmin ymmärrämme, kuinka paljon lääkettä käytetään vaarallisella tavalla. Ja meidän täytyy katsoa, miten ongelmaan voidaan puuttua. No ihan sääntelyn kannalta lääkkeitä voidaan käyttää eri tarkoitukseen kuin mihin se oli alun perin tarkoitettu. Se saattaa olla vaarallista. Ja tämä saattaa vaarantaa koko sääntelyjärjestelmän. Ja sitten toisaalta tietomme ja tieteelliset tutkimukset tukevat tällaista käyttöä. Yritämme nyt ymmärtää, mitä hyviä ja huonoja puolia tässä on. Viraston ei ole helppoa saada tällaista tietoa, koska tämä kuuluu kansallisille viranomaisille – Ja jos puutumme tähän, niin silloin puututaan jäsenvaltioiden suvereniteettiin, eivätkä jäsenvaltiot halua meidän puuttuvan näihin asioihin. Ja siksi me emme pysty saamaan täydellistä kuvaa tästä käytöstä meillä pitäisi olla jonkinlaisia sääntöjä, jotta pystymme hoitamaan nämä asiat. Mais eh, dans ce cas-là, est-ce que vous êtes Oletteko siis tässä tapauksessa valmis määrittelemään tiettyjä suuntaviivoja näitä tapauksia varten? Minulla olisi vielä toinen kysymys. Puhuitte äsken, äsken kliinisiä tutkimuksia koskevasta läpinäkyvyydestä. Näkyvyydestä. Miten voidaan ä, eh, tietojen anonymisaatio taata harvinaisten sairauksien kohdalla, eli taata se, että potilaita ei voi identifioida tietojen perusteella, jos kerran klinisten tutkimusten tiedot on täysin kaikki julkaistava. Uh, this is another important ask. Kiitos. Tämä on myös tärkeä asia, jonka suhteen me ponnistelemme. Meillä on ongelmia avoimuuden ja tämän henkilökohtaisen tietosuojan suhteen. Ja tämä on eräs syy sille mm, tämä tekninen ongelma, jonka kohtaamme, sanoit aivan ansiokkaasti, että tämä on eräs mahdollisista niistä esteistä, eräs niistä rajoista, joita me emme halua ylittää. Se, että nämä tiedot ovat julkisia, me emme halua henkilökohtaisen, henkilökohtaisen tietoja julkaista. tämän tekninen ongelma. Teknologia helpottaa meidän kannalta tätä ratkaisun löytämistä, jotta meillä on merkityksellisiä tietoja koskien näitä kliinisiä testituloksia, mutta näitä henkilötietoja ei haluta julkaista Tämä on syy, miksi tiettyjen tietojen julkaisemista on lykätty, sillä me emme ole löytäneet ratkaisua. Eräs ratkaisu voisi olla se, että potilaat ovat mukana tässä. Mikäli potilaat ovat innokkaita osallistumaan lääkekokeeseen, niin he kenties mahdollistavat tämän tiedon julkaisemisen. Tämä koskisi ei kaikkia kliinistä kaikkia kliinisiä tietoja, mutta osa ainakin. Se on eräs mahdollinen ratkaisu. Kiitos, Cabezon Ruiz. Gracias. Bueno, yo quiero empezar. Kiitoksia. Haluaisin kiittää sitä, että olitte paikalla. On mielenkiintoista käydä tätä keskustelua. Samoin kuin oman ryhmäni esittelijä, olen huolissani tästä terveydenhuoltojärjestelmän kestävyydestä ja innovaatioiden saatavuudesta tällä hetkellä. On selvää, että lääkevirastolla on keskeinen rooli, mitä tulee uusien lääkkeiden turvallisuuteen, mutta tämä laatuperiaate, joka on pidettävä mielessä, kun annetaan näitä lääkelupia, niin se on myöskin keskeinen väline, kun ajatellaan jäsenvaltioita, jotka määrittelevät lääkkeiden hinnat. Eli voisimme tehdä mielestäni tässä asiassa enemmän ja kysyisin, Mitkä ovat näiden tutkimusten todelliset kustannukset tai mikä on arvionne? Millaisia tietoja teillä on näistä kliinisistä testeistä? Ja mikä on sitten lisäarvo, joka on innovaatiossa? Ja tällä tavalla voidaan sitten tasapainoisesti muodostaa nämä hinnat jäsenvaltioissa. Ja mitä mieltä olette näistä muutoksista, joita on tehty innovaatioihin ja joiden avulla tämä patenttijärjestelmä toimii ja ehkä tätä kautta voitaisiin laajentaa lääkevalvontaa. Ja sitten olen vieläkin huolissani harvinaisista taudeista. Ne nyt eivät ole pää tavoite lääketeollisuudessa ja meidän täytyisi miettiä erilaisia hoitomuotoja ja ehkä olisi hyvä tutkia jonkinlaista sosiaalilauseketta lääketeollisuudella, jotta voitaisiin edistää näiden harvinaisten tutkimu- harvinaisten tautien tutkimusta ja niihin jättäviä lääkkeitä. Articulated question, <laughs> but... Um... Kiitos, sinnepä seikkaperäinen kysymys. Tutkimuksen kustannukset liittyvät näihin, näihin mm, lääkekokeiden kustannuksiin. Ne ovat suurin kustannuserä kaupallisen lanseerauksen ohella. Tutkimuksen kustannukset liittyy tähän meidän osuuteen. Siksi Prime-tyyppiset tai ehdolliset hyväksynnät tai muut meidän aiemmat toimenpiteet saattavat vähentää tutkimuskustannuksia olematta uhaksi hyötyriski suhteelle. Tässä on tarve saamme tukea poliittiselta taholta. Tässä vähennetään kustannuksia meidän toimesta ja lääkeyhtiöt vievät voitot oman taskunsa. Me voimme vähentää näitä tutkimuksen kustannuksia, mutta myös muiden tahojen on hyödyttävä tästä meidän aikaansaamasta säästöstä. Tämä merkintöjen laajentaminen, se on hyvä asia. On oltava mekanismi siten, että tästä syöt, syntyy hyötyjä eikä ainoastaan kustannuksen, kustannusten lisääntymistä. Tässä hyödyt ja siitä koituvat kulut eivät välttämättä ole sopivassa suhteessa. Se, mikä olisi hyödyllistä, olisi se, että me näiden lisämerkintöjen lisäarvon saisimme – tutkittua. on nämä orpolääkärin suhteen. Tässä ollaan liikkumassa nopeasti eteenpäin, mutta tässä pyritään kenties kiertämään asetusta siten, että kaikki nämä taudit, jotka johon vaikuttavat, olisivat varsinaisesti olisivat harvinaisia. Thank you. I don't know if... Kiitoksia. Onko Kavesalilla vielä lisäkysymys? Ja lyhyesti. No, no creo que Ei haluaisi. Vai sanoa, että aikani taisi jo kulua. Niin. Seuraavaksi Gardini. Miss Gardini? Yes. You change the order. <laughs> Okei. Okay. Eh, scusate. Ai, muutitte järjestystä. Ei niin, suokaa anteeksi. Ihan lyhyesti. Tässä oli monta mielenkiintoista kysymystä. Eli esimerkiksi nämä lääkeväärennökset. Teidän mielestänne kansalliset virastot ja Euroopan virasto, pystyvätkö ne kunnolla valvomaan EUn alueella lääkkeiden laatua ja katsotteko mahdolliseksi, että olisi vaikka tulossa jotain uusia yliopistokeskuksia, jotta pystyttäisiin tehostamaan lääkelaatuvalvontaa. Ja hyvin paljon on puhuttu kehittyneistä hoitomuodoista – Ja meillä on nyt tämä työryhmä, joka käsittelee näitä kysymyksiä. Mutta kuinka paljon vuosittain tässä komiteassa hyväksytään uusia tuotteita? Mielestäni tämä määrä on aika rajallinen. Eli kysyisin, kun otetaan huomioon nämä valtavat kulut, jotka liittyvät tämän työryhmän toimintaan, kun siellähän on asiantuntijoita Lontoosta ja muualta, niin eikö voitaisi ajatella, että harmonisoitaisiin näitä eri komiteoita. Meillähän on tieteellinen komitea, joka käsittelee ihmisten käyttämiä lääketuotteita ja sitten tämä ad hoc komitea. Eli ehkä tällä tavalla voitaisiin saada aikaan huomattavia säästöjä. Uh, äh, okay. Kiitoksia. Lääkeväärännökset, niitä on lähinnä kahden tasoisia. Ensimmäinen taso on EMAn alaa, eli se on hyvän kliinisen tutkimustavan tasolla toimiva asia. siellä me pystymme hoitamaan valvontaa ja hoidammekin ja sitä valvontaa voidaan viedä vielä pitemmälle. Eli tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy rakentaa Euroopan sisällä sellaista kapasiteettia, että meillä on vielä paljon enemmän tarkastuksia ja valvontaa. Me olemme jo perustaneet koulutuskeskuksen näille tarkastajille ja tämä tulee vahvistamaan kapasiteettiamme ja paikallisesti niille maille antamaan valtavan suuren hyödyn, jotka saavat sitten lisää näitä tarkastajia. Toinen taso on sitten tällainen vahvistamisen taso, ja paikallishallinnossa valitettavasti poliisi on tästä ikään kuin vastuussa. Tiedän, että joissakin maissa alueellinen kontrolli on hyvin tehokasta, joskus tukkuliikkeen tasolla, joskus sitten apteekkitasolla ja joskus sitten asi, tullin, tullin tasolla ja rajoilla Tämä alueellinen toimeenpano on ennen kaikkea siis poliisin tehtävä ja mielestäni sitä ei Euroopassa ole riittävästi joissakin maissa kontrolli on erittäin tehokasta ja toisissa ei ollenkaan. Viisi ainetta kymmenessä vuodessa. Mikä, mikä terapia se oli? Kehittyneet. Kehittyneet terapiat ovat entistä tärkeämpiä ja minulla on sama epäilys kuin teillä tämän tehokkuuskysymyksen suhteen. Loppujen lopuksi yksi komitea ei maksa niin paljon, jos ö, se parantaa toimintaa. Minä sanoisin, että ei vielä ole sen aika, koska yhdessä vuodessa me kaksinkertaistimme kehittyneiden terapioiden ja tieteellisten asiantuntijoiden määrän, joten nyt meillä olisi luultavasti mahdollisuus saada tämä komitea työskentelemään hyvinkin nopeasti. Ja ihan lopuksi sanon vielä, että me tarvitsemme näiden kahden komitean työn integroimista toisiinsa. Ne eivät saa hajota toisistaan. No, thank you. Kiitoksia. Karina. ei ole lisäkysymystä. Ja sitten Childers. Uh, good morning, uh, Mr. Huomenta, Rabin. Eli kliininen tutkimus, ikä ja sukupuolikysymykset geriatrian alalla yksi tavoitteena oli se, että varmistetaan, että ikäihmisten käyttämät lääkkeet ovat laadukkaita ja että niitä testataan ikäihmisille ennen kuin niille myönnetään lupa. Voisiko kertoa, onko ikäihmisiä ollut enemmän mukana kliinisissä testeissä uusien lääkkeiden osalta ja onko tällä tavalla voitu paremmin arvioida lääkkeitä ja niiden käyttöä ikäihmisillä, jotka kärsivät erilaisista taudeista ja käyttävät erinäisiä lääkkeitä, ja millä tavalla tätä strategiaa voitaisiin panna täytäntöön tehokkaammin. Ja sitten sukupuolten välinen epätasapaino kliinisissä testeissä on ongelma. Tämä ei koske ainoastaan ihmisiä, vaan myöskin eläimiä, koska siellä käytetään lähinnä uroksia testeissä. Eli haluaisin tietää, millä tavalla voitte varmistaa, että tiedämme kunnolla miten tämä lääkkeiden käyttö vaikuttaa sitten toiseen puoliskoon väestöstä. Is one of the... Uskon, että tämä on eräs suurimmista huolenaiheista, kun analysoimme dataa ja arvioimme näitä tietoja. Geriatrian saralla on paljon työtä vielä edessä iäkkäät, äh, iäkkäiden potilaiden määrä kasvaa. Tämän asian, jota tämä komitea tukee, jotta vie eteenpäin, ja kehitystä on tapahtunut. Mutta eräs asia, joka puuttuu ja joka huolestuttaa minua entistä enemmän, on se, että ei ole tiedettä ja mallia, joka auttaa meitä puuttumaan ikääntymiseen suurempiin ongelmiin, tämä merity aineenvaihduntaan tai äh, Ähm, tähän annosteluun koskien näitä lääkkeitä, joita iäkät ihmiset koskevat. Ei ole siis tieteellistä työkalua, jonka avulla olisi mahdollista ymmärtää, mitkä ovat tietyn lääkkeen hyödyt äh, sellaisessa tilanteessa, jossa on useampi lääke käytössä samaan aikaan. Tämän on haaste. On paljon aloitteita, paljon keskustelua, joita asian on käyty, mutta ei ole vielä selkeää ratkaisua. Kenties uudenlainen suunnittelu lääkärin käytölle olisi suunniteltava sukupuolin asian suhteen. Tässä on tiettyä valotunnelin päässä eri sukupuolta olevat ihmiset saattavat reagoida eri tavalla tiettyihin lääkkeisiin johtuen hormonaalisista olosuhteista ja aineenvaihduntaan liittyvistä seikosta johtuen myös ikä saattaa vaikuttaa sukupuolen ohella. Se, mitä minä ehdottaisin, on tämä, on tämä uusi öö, yksilöllinen lääke. Tämä saattaa olla mahdollista mahdollisuudessa, että tämä sukupuoli ja geriatrinen ulottuvuus otetaan huomioon tiettynä alaryhmänä. I, I'm... Kiitoksia. Toivottavasti viiden vuoden kuluttua tiedämme enemmän ja että meillä on enemmän toivoa, mutta tämä on nyt vasta alkuun, koska ihmisten elämä riippuu tästä, eikä pelkästään ihmisten elämä, vaan myöskin elämän laatu, kun ajatellaan ikäihmisiä. Se, se on, riippuu tästä tutkimuksesta, ja jos ihmiset elävät pidempään, niin silloin heidän on saatava hoitoa moniin näihin tauteihin ja siksi tutkimusta on tehtävä. Ja tämä tilanne ei parane, ellemme me toimi myöskin naisten osalta. Liian monet naiset kuolevat esimerkiksi sydäntauteihin, eli kiitoksia. Uh, yes, thank you. I, I'm quite optimistic. Kiitoksia. Minä olen aika optimistinen tämän suhteen. Me tarvitsemme jotain parempaa. Ja mitä tulee tähän sukupuolikysymykseen, niin haluaisin vielä painottaa, että me keskitymme myös raskauden aikaiseen lääkkeiden käyttöön sillä jos usein käytetään liian vähän sellaisia lääkkeitä, joita pitäisi käyttää, ja käytetään liikaa sellaisia, joita ei pitäisi käyttää. Eli on olemassa tietämättömyyttä sekä tieteen tasolla, lääkärien tasolla että potilaan tasolla, joten toivottavasti pystymme tulevien viiden vuoden aikana parantamaan myös tätä aspektia. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Pilara Juso. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ja tervetuloa, Rasi. Te viittasitte useaan kertaan lääkevalvontaan ja sehän on tietysti minua kiinnostava vaihe, koska oli varjoesittelijä kahden edellisen muutoksen osalta, kun muutettiin lääkevalvontalainsäädäntöä. Ja tähän liittyen lääkevirasto aikoo vauhdittaa tiettyjen lääkkeiden lupamenettelyä. Meillä on näitä sopeutettuja reittejä. Eli tämä saattaa luoda epävarmuutta, mitä tulee näiden lääkkeiden turvallisuuteen, kun lupamenettely on nopeutettu. Ja seuraamuksena on sitten se, että lääkevalvonta, jota toimitetaan jäsenvaltiossa sitä pitää vahvistaa. Eli millä tavalla lääkevirasto aikoo vahvistaa lääkevirastovalvontaa jäsenvaltioissa ja tukea niiden toimintaa? Kiitos. Thank you. This is one of the most important... Kiitos. Tämä on eräs tärkeimmistä vastauksista. Mm, ja minulla on ilo antaa tämä vastaus. Tämä sopeutunut lähestymistapa on nyt pilottivaiheessa, mutta tämä saattaa mahdollistaa nopeamman lähestymistavan tiettyihin innovaatioihin näkemys on se, että toimivalle nopeammin me annamme lisää epävarmuutta ja tuotamme myös ylimääräisen riskin. No, näin ei kuitenkaan ole. Me keskittymme erittäin kapeaan väestösegmenttiin ja perinteisen lähestymistavan suhteen, niin tässä on tilanne se, että meidän on katsottava, mitkä ovat nämä ei-perinteiset lääkinnälliset seuraukset. Tähän lääkkeiden valvontaan liittyen niin on erittäin tärkeää, että olisi parempi lääkeaineiden valvonta jäsenvaltioissa, mutta nyt se mitä tarvitaan on se, että tarvitsemme tehokan työkalun siten, että on tämä jälkeenpäin myönnettävä lupa, joka tuo mukana turvallisuutta. Meidän on suunniteltava etukäteen, mitkä ovat suurimmat kysymykset, johon kliiniset tutkimukset ovat vastanneet. Kaikki eivät näitä vastaa niin silloin olemme paremmassa asemassa ja voimme siirtyä pois tästä epävarmuudesta näiden ennusteiden suhteen siten, että meillä on selkeämpi seuranta, jotta me pystymme vastaamaan näillä lääkevalvontatyökaluilla selkeisiin kysymyksiin. Kiitoksia tästä vastauksesta. Eli te katsotte, että nämä välineet, joita tällä hetkellä on käytössä jäsenvaltioiden virastoissa, ovat riittäviä jotta voidaan puuttua tähän lisätaakkaan, joka liittyy tähän lupamenettelyyn? Um, no, I don't. I, I think... Ei. Minun mielestäni ne eivät ole riittäviä. Niitä täyttä potentiaalia ei käytetä hyväksi. Eli niistä tulee riittäviä, kun meistä tulee viisaita ja fiksuja siten, että osaamme käyttää niiden täyttä potentiaalia hyväksemme. Kaikki tärkeimmät sidosryhmät pitäisi saada mukaan ja niiden pitäisi löytää yhteisymmärrys, mikä ei tällä hetkellä vielä ole asianlaita. Tämä pitäisi saada aikaiseksi, se olisi hyvin lupaava näkyvä Eh, tämä tarkoittaisi sitä, että meillä olisi ainakin kolme osapuolta samassa, eh, eli lääkäri, potilas ja sitten sä, säätelyviranomainen. Se on suuri haaste. Thank you very much for these eh, last... Kiitoksia näistä viimeisistä vastauksista. Ja... No nyt vielä saatte viisi minuuttia loppupuheenvuoroa varten, kuten alussa lupasimme. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Thank you all the... Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos kaikille Euroopan parlamentin jäsenille tästä hyvin intohimoisesta ja keskittyneestä keskustelusta ja hyvistä kysymyksistä. Pelkään pahoin, että olen voinut vastata kysymyksiinne vain osittain ja odotan innolla mahdollisuutta laajentaa näitä vastauksia, antaa kattavampia vastauksia ja keskittyä. Odotan myös innolla myös, myös sitä, että voin antaa ratkaisuja ongelmiin, en ainoastaan vastauksia kysymyksiin, vaan myös ratkaisuja ongelmiin seuraavien viiden vuoden aikana. Minä tiedän, että meillä on hyvin vaikeita haasteita edestä, edessä mutta ensimmäistä kertaa neljän vuoden jälkeen minulla on sellainen tunne, että vanhojen toimielinten välillä on nyt suuria yhteisiä näkökantoja, yhteinen tietoisuus siitä, mitä tässä on pelissä, ja olen iloinen, että voin jatkaa tätä rakentavaa dialogia parlamentin kanssa. Keskustelu parlamentin jäsenten kanssa on aina ollut rakentavalla tavalla provokatiivista ja hyvin äh, hyödyllistä, suureksi avuksi minulle. Kiitos oikein paljon. Thank you very much for your presence here today. Kiitoksia, että olitte tänään paikalla. Kiitoksia näistä hyvin kattavista vastauksista. tämän aamuisiin kysymyksiin. Kiitoksia, että olitte paikalla. Ja iltapäivällä sitten teemme päätöksen. Ei kun siis tänään jo ennen lounastaukoa päätämme tästä sitten koordinaattorin kokouksessa ja sen jälkeen sitten toimitamme vastauksemme parlamentin puhemiehelle ja noudatamme tavanomaista menettelyä. Nyt olemme jo aikataulusta edellä. Ja ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan, eli täällä on Euroopan kemikaaliviraston toimitusjohtaja, niin odottelemme. Tässä on nyt parikymmentä minuuttia. Ja käykää vaikka kahvilla. Eli pidämme pienen tauon ja jatkamme sitten puoli kahdeltatoista. Eli nähdään kohta.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

täällä eri vuorot. Mä menin on kurssa. On. on kolmusten sisään. Se vasta kätkinen. Voisi olla Se on jo vuosilta. Dear colleagues, now with Julie. No niin, kollegat. Nyt jatkamme kokousta. Eli seuraavaksi vuorossa on keskustelu Euroopan kemikaaliviraston toimitusjohtajan Herr Dansetin kanssa. Ja antaisinkin välittömästi puheenvuoron toimitusjohtajalle Eli hän saa kertoa hiukan kemikaaliviraston toiminnasta ja sitten jatkamme keskustelua. Meillä on täällä yhdyshenkilö Gering. Ja te saatte välittömästi puheenvuoron alustuspuheenvuoroa varten ja sen jälkeen käymme sitten keskustelua parlamentin jäsenten kanssa. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, um... Kiitos puheenjohtaja varapuheenjohtajat, arvon valiokunnan jäsenet, on kunnia olla täällä jälleen kerran pitämässä vuotoista ajatusten vaihtoa. Minä pyrin tulevina 10 minuuttina käsittelemään kolme asiaa, katsomaan suurempaa kuvaa ja kehityksiä kohti näitä kansainvälisiä sitoumuksia liittyen myrkkyvapaaseen ympäristöön. Ja sen jälkeen kerron siitä, kuinka voisimme hyötyä Riitsistä. Puhun nyt äh, näistä asioista Riitsin hedelmällisenä tuotoksena ja sen jälkeen kerron, kuinka me käytämme tätä mullistavaa lainsäädäntöä. 2002 Johannesburgissa YK-valtiot kokoontuivat kestävän kehityksen huippukokoukseen. Eräs sitoumuksista, jonka tekivät, oli se, että vuoteen 2020 mennessä, mennessä kemikaalia käytetään ja tuotetaan tavalla, jotka eivät aiheuta vaaraa ihmiselle ja ympäristölle. Euroopassa me voimme olla ylpeitä, että me olemme kehittyneet, olemme kehittymässä kohti tätä tavoitetta, ja meidän ajurina tässä kehityksessä on REACH-lainsäädäntö. Kemikaalien käyttö ja valmistaminen on teollisuuden vastuu, mutta REACH antaa teollisuudelle ne työkalut, joita he tarvitsevat. Meidän on kannettava kortemme kekoon. REACH velvoittaa rekisteröimään kemikaalit EUlle ja kertomaan vaikutuksista ihmisille ja ympäristölle. Näiden tieteen perusteella yritykset tekevät varmempia valintoja ja jäsenvaltiot ja EU tekevät työtä sen eteen, että ihmiset ja ympäristö eivät koe haittaa. Minä kerron, kuinka me pyrimme nyt tätä globaalia tavoitetta kohtaan. Nyt on 163 korkean huolen aiheen ainetta ehdokaslistalla ja työskentelemme jäsenvaltioiden parissa. 31 näistä aineista vaativat ennakkolupaa ennen kuin niitä voidaan käyttää. Ja tähän mennessä 10 lupaa on myönnetty komission toimesta ja 60 eka käsittelyä pyydettiin. Nämä luvat antavat yrityksille mahdollisuuden – löytää vaihtoehtoja näille vaarallisille aineille saman aikaan pitäen voimassa markkinansa ja omat toimitusketjunsa. Poikkeuslupia pyydetään vähemmän kuin kukaan koskaan oletti. Me emme ole saaneet poikkeuslupaa koskien puolta näistä aineista, jotka on tällä lupalistalla. Lisäksi luvan varaiset käyttäjät nimenomaan liittyvät valmistusprosessiin eikä loppukäyttäjiin. Tämä on hyvä asia, loppukäyttäjät eivät ole riskinalaisia. Kerron mistä puhun. Tämä kiiltävä pinta vesihanoissa liittyy mahdollisesti kromiumtrioksidin käyttöön. Tätä käytetään tässä valmistusprosessissa tätä ainetta, mutta se ei liity loppukäyttäjiin, se ei ole uhaksi heille. Tässä pinnoitusvaiheessa olevat työntekijät ovat alttiita tälle aineelle ja tästä syystä johtuen yritykset ovatkin panostaneet riskinhallintaan eri valmistusprosesseissa paremmin kuin tähän mennessä on toimittu. Joten riitsissä on pyritty poistamaan käytöstä nämä vaarallisimmat aineet. Tämä on nyt hyvällä mallilla ja me osallistumme siihen, että me saavutamme tämän myrkyvapaan ympäristön tavoitteen, joka on kansainvälinen tavoite. Ympäristölainsäädäntöä haastetaan ja kierretään ympäri maailman. READ todellakin toimii, sillä on vaikutusta ja se saa aikaan tuloksia, jotka ovat nähtävissä. Mutta meidän ei pidä löytää laakereillamme monille kaikkien vaarallisimpien aineiden häivyttäminen käytöstä ei tapahdu riittävän nopeasti, joten ensi vuonna me tulemme katsomaan, kuinka me kehitymme kohti tätä vuoden 2020 tavoitetta. Yhdessä komission ja jäsenvaltioiden kanssa me tulemme katsomaan niitä osalueita, joissa meidän on keskityttävä tiiviimmin, jotta me saamme suuremman vaikutuksen aikaiseksi. Me lisäksi valmistelemme REACHin viisivuotisarviointia, joka tulee antavan kortensa kekon komission arviointiin vuodelle 2017. Me haluaisimme, että edellisessä tilanteessa REACH toimisi vieläkin paremmin. Minä tulen jakamaan tämän työpajan tulokset teidän kanssanne. Tässä vaiheessa minä haluaisin vielä kerran tuoda esille kiitokseni siitä tuesta, jonka Eka on tältä valiokunnalta saanut. Ja meidän kaikkien viimeisimmältä yhteisöltä Julie Göllingiltä REACH on tiimiponnistelu ja me olemme osoittaneet, että me pystymme työskentelemään yhdessä, jotta me saamme tästä menestystarinan. Eka jäsenvaltiot, komissio, teidän valiokunta, sidosryhmät, niiden edustajat ja ennen kaikkea ne tuhannet yksittäiset yritykset, jotka noudattavat REACHia. Nyt minä haluaisin siirtyä keskustelemaan siitä, kuinka me käyttää REACHin hyötyjä hyväksemme. Me olemme keskustelleet aiemmin siitä, että REACH toi mukanaan merkittäviä muutoksia. Tämä käänteinen todistustaakka, kemiallisten, kemikaalisten aineiden turvallisuuteen liittyen parempi viestintä eri toimitusketjun vaiheissa ja se, että luodaan laaja kemikaalia koskeva tietokanta verkkoon muiden muassa. Kaikki nämä muutokset ovat kantaneet hedelmää mutta nyt tänään minä haluaisin keskustella tästä viimeisimmästä, eli tästä verkon tietokannasta. Minulla on teille näytettävää. Tässä on postikortti. Minä pyydän teitä ottamaan postikortin itsellenne ennen kuin lähdette. Tämä postikortti on tuolla salin perällä saattavilla. Tämä varmaankin tulee muuttamaan tapaa, jolla näitä tietoja käsitellään – Tämä verkossa oleva tietokanta antaa ajankohtaista tietoa liittyen 120 000 kemikaalin. Nämä ovat verkossa kaikkien luettavissa, kaikin käytettävissä. Nämä tiedot koskevat kaikkia aineita, tieteelliset tutkimukset niiden vaikutuksista ihmisterveyteen ja ympäristöön ovat saatavilla. Tämän kat- kat- kaiken kattavin kaltainen tietokanta koko maailmassa, se laajenee ja paranee päivä päivältä. Tämä tapahtuu aina, kun yritykset päivittävät tietoja ja lisäävät uusia tietoja. Tämä on jo tässä vaiheessa erittäin hyödyllinen akatemialle, yrityksille ja heille, jotka ovat mukana kemian kemiallisten aineiden terveyteen liittyvässä työssä ympäri maailman. Tämä on myös mielenkiintoinen ja hyödyllinen heille, jotka käyttävät kemiallisia aineita, mutta myös hyödyllinen heille, joilla on laaja tieteellinen tieto, mutta siitä ei ole tietoa kansalaisille, joilla ei ole tieto, vahvaa tieteellistä tuntemusta. Uskomme, että tällä on vahvempi potentiaali. Me haluamme vapauttaa tämän potentiaalin. Tämä tieto jäätäisi vastaisuudessa kolmeen eri tason tietoihin. Näin ollen laajempi määrä ihmisiä voisi käyttää näitä. Ensimmäinen taso on tämä infokortti, infocard-taso, ja tämä koskee tätä nyt, jonka minä mainitsin. Siinä tuodaan esille nämä yksinkertaisemmat tiedot, sen tyyppinen tieto, joka on hyödyllistä meille, työntekijöille ja huolestuneille kuluttajille. Seuraavan tason tiedot tuo seikkaperäisyyttä enemmän mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tieteilijät voivat nähdä ne tiedot, jotka ovat tälläkin hetkellä nähtävissä meidän tietokannassa. Miksi tuon tämän nyt Niin Se, että tämä tieto on paremmin käytettävissä, niin tämä mahdollistaa sen, että me tuomme nämä Reachin tiedot paremmin ihmisten ulottuville. Tämä on ollut merkittävä ponnistus teollisuuden alalta, ja me haluamme, että näitä tietoja käytetään mahdollisimman hyvin hyväksi. Miettikääpä teollisen innovoinnin, akateemisen maailman, työterveyden ja turvallisuuden, kuluttajan suojan ja ter- turvallisen käytön kannalta kehitysmaissa. Voitte kuvitella, mitä kaikkea tämä tieto tuo tullessaan. Me olemme myös sitä mie- uskomme myös, että yritykset käyttävät tietoja hyväksi, jotta ne voivat noudattaa paremmin muita ympäristöä ja yhteiskunnallisia vastuita ja voimme tiedottaa paremmin kuluttajia ja muita talouden toimijoita, jotta on mahdollista tehdä turvallisempia päätöksiä sen suhteen, mitä ostaa ja mitä käyttää. Tämä tulee lisäämään kysyntää, markkinoiden kysyntää turvallisempien kemiallisten aineiden kemiallisia aineita varten. Ja te voitte olla mukana tässä vallankumouksessa siten, että kysytte, kun laaditte uutta lainsäädäntöä kemellisiä aineita varten, niin voitte kysyä, voidaanko REACHin jo valmis, valmiiksi, REACHissa valmiiksi olevia tietoja käyttää hyväksi. Voidaanko näitä tietoja käyttää hyväksi liittyen ilman ja veden laatuun ja työterveyteen ja turvallisuuteen. Eri viranomaiset voivat käyttää näitä tietoja, joita on jo REACHissa olemissa, jotta voidaan täyttää muita poliittisia tavoitteita. Tässä palvellaan viranomaisia ja teollisuutta toimimalla tällä tavalla. Minä lupasin myös katsauksen siihen, missä mennään tällä hetkellä. Katsaus ainoastaan kattaa vähän niitä asioita, mitä me teemme, mutta nyt minä haluan kertoa neljästä asiasta, mitä me olemme tekemässä. Se, että hallinnoidaan kaikkien riskialtimpien aineiden riskejä, autamme pieniä yrityksiä, vähentämään tarpeetonta testauksia, vähentämällä tarpeettomia eläintestejä ja ja neljäs asia. Ensin keskityn tähän ensimmäiseen se, että keskitytään niihin kaikkein haitallisimpiin aineisiin. Me olemme tehneet päätöksen keskittyä näihin aineisiin, joilla on kaikkein suurimmat mahdolliset haitat ihmisille ja ympäristölle. Me käytämme tätä ohjenuoraa valitse, äh, valitessamme ne tapaukset, joihin me keskitymme. Tätä samaa periaatetta käytetään jäsenvaltioissa. Me katsomme, mikä on kaikkein paras riskinhallintamenetelmä käytettäväksi. Kuten tiedätte, tiedon laatu on ollut aiemmin ongelmallinen tekijä, mutta aikojen saatossa laatu on parantunut ja näin ollen meidän päätöksenteko on yhä vahvempaa. Niiden aineiden kohdalta, jotka ovat kaikkein merkityksellisemmät, on edelleen kaksi päänsärkyä. Nämä nanomateriaalit ja endocrine disruptors englannin kielellä. Tiedämme, että nämä ovat ongelmallinen myös teille mutta minun on puhuttava tästä jälleen tänään. Me olemme puhuneet nanomuotoisista aineksista aiemminkin. Me olemme puhuneet siitä, koska nanomateriaali on niin pientä, että me emme tiedä, voidaanko sitä käyttää turvallisesti. Minun on sanottava, että nämä päätökset, jos vaaditaan enemmän tietoja, niin yritykset ovat vedonneet tähän yli 5 prosenttia kaikista noudattamisen tar- noudattamistarkastuksista on, niihin on vedottu, mutta silloin kun puhutaan nanomuotoisista aineksista, niin tämä vetomustaso on 40 prosenttia. Siinä vaiheessa, kun vetomus tehdään, niin tämä tarkoittaa sitä, että yritysten ei ole pakko noudattaa tätä tiedon välittämispyyntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme saa enemmän tietoa näistä nanomateriaalien vaikutuksista. Ennen kaikkea minä olen huolissani, että jotkut yritykset ovat sitä, että Rich ei koskisi nanoaineksia. Minä toivon, että nanoainekset koskisivat nanoaineita siten, että voisimme vaikuttaa myös näihin asioihin. Hormonihäiritsijät ovat samankaltaisessa tilanteessa, hormoniset haittaneet me haluamme arvioida näitä kunnollisella tavalla. Olisi helpompaa kaiken kannalta, mikäli olisi olemassa EU-tietoja koskien tätä korkean huolenaiheen luokan aineita pienten yritysten suhteen. Me tiedämme, että REACH on erittäin vaativa pienille yrityksille ja me tiedämme, että tällä saattaa olla suhteettomat vaikutukset pieniin yrityksiin. Me tiedämme niin ikään, että seuraava rekisteröimis takaraja 2018 tulee vaikuttamaan Mm, yhä useampaan pienen yritykseen kuin niihin 3000, jotka ovat jo onnistuneesti rekisteröityneet tähän mennessä. Näin ollen me olemme pragmaattinen moderni sääntelijä ja me tulemme ottamaan askelia sitä kohden, että helpotamme tätä taakkaa siten, että on uusi käyttäjäystävällinen IT-työkalujen sukupolvi siten, että tiettyjen sektorien toiminta helpottuu, että uusille tulokkaille on monikielinen monikäiset palvelut käytössä verkkosivuillamme. Tämä ei tee Reachistä helpompaa pienille yrityksille, mutta tämä tuo ennalta arvattavat palvelut käyttäjien ulottuville siten, että he voivat täyttää heidän velvollisuudet yhä helpommin. Tässä vaiheessa 50 kollegani on vierailemassa 40 yrityksessä 13 maassa, jotta he saavat äh, käytännön kuvan niistä haasteista, joita pienet yritykset joutuvat Reachin kanssa kohtaamaan siten, että voimme auttaa heitä paremmin. Kolmas asia, se, että vähennetään eläinkokeita. Nyt on nähtävissä, että yritykset käyttävät yhä enemmän vaihtoehtoisia testausmenetelmiä. Tämä on tervetullutta. Sidosryhmät ja Euroopan oikeusasiamies ovat rohkaisseet meitä siihen, että me teemme enemmän, jotta me voimme nähdä, että Nämä vaihtoehdot ovat nähtävissä jo prosessin alkuvaiheessa ennen kuin EKAlle esitellään eläinkokeiden tuloksia. Me tulemme toimimaan kaikkien sidosryhmien kanssa sitä kohti, että me rohkaisemme yrityksiä käyttämään näitä vaihtoehtoisia menetelmiä, myös näitä tietokonepohjaisia metodologisia testejä, joita me olemme yhdessä OECDn kanssa kehittäneet. Me lisäksi työskentelemme sen puolesta, että saamme hyväksytyksi uusia testimenetelmiä, joissa ei käytetä eläimiä siten, että yritykset, jotka rekisteröityvät 2018 vuoden takarajan mennessä, voivat käyttää näitä hyväksi. Lisäksi viime vuonna minä jaan teille huolenaiheeni liittyen viesiteihin Eli me keskitymme yhä tiiviimmin näihin biosidi-tapauksiin. Me olemme nyt saaneet 11 ensimmäistä hakemusta, jotta näitä biosideja voidaan viedä markkinoille. Minä kiitän, että ymmärrätte tämän haasteen, joka meillä on. Se, että meillä on 2016 vuonna vähemmän henkilöstöä käsittelemässä enemmän hakemuksia kuin alun perin kaavailtiin. Minä pyydän, että te tuette meitä siinä, että meillä on riittävästi asiantuntijahenkilöstöä prosessoimaan näitä yritysten hakemuksia, jotka ovat useimmiten pk-yrityksiä. Me tarvitsemme teollisuuden luottamuksen liittyen näihin biosidien EU-lupiin ja siihen, että nämä voivat sisämarkkinoilla nämä yritykset. Minä kiitän hyvät jäsenet, ja puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta keskustella teidän kanssa. Minä toivon, että tämä on ollut ajatuksia herättävä keskustelu. Minä toivon, että voisimme keskustella näistä asioista vielä useammin, mikäli koette tämän tarpeelliseksi. Joka tapauksessa minä ja henkilöstöni ovat aina sähköpostin tai puhelinsoiton päässä. Kiitos jälleen kerran. Odotan mielen innolla kysymyksen. Thank you very much. Uh, and, uh, as... Kiitoksia. Ja kuten tiedätte, olemme työskennelleet ekan ohjelman puitteissa ja olemme kysyneet talousarvio valio, pyytäneet budjettivaliokuntaa voimakkaasti tukemaan teitä koska tiedämme, että virasto tarvitsee lisää virkoja, jotta se pystyy hoitamaan kaikki lisätehtävät, joita sille on tullut. Nyt aloitamme keskustelun ja annan ensimmäiseksi puheenvuoron yhteyshenkilöllemme Rova Gerlingille. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Danset. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Danset. Alustuksessa tuli esiin paljon kysymyksiä, joita haluan esittää, niin tuli siis jo vastaus, mutta pari asiaa vielä. Ensinnäkin vuoden 2018 määräaika ja sitten tieto kuluttajien keskuudessa. Kun viime vuonna kävitte täällä ja kun keskustelimme aiheesta, niin tiedän kyllä, että te olette tietoisia näistä loppukäyttäjien tilanteesta erityisesti PK-yrityksissä. Ja en tiedä, ovatko muut kokeneet tätä, mutta omassa vaalipiirissäni on selvää, että monet tiedostavat tämän asiat aika myöhään ja tiedän, että tekin olette tästä huolissanne miten näistä asioista voidaan viestiä erityisesti pienille yrityksille. Eli siitä päivästä lähtien niillä on velvollisuus. Ja miten sitten lääkeviraston kautta saadaan yhteys näihin ihmisiin ja saadaan heidät ymmärtämään tämä, koska emme halua rangaista heitä siitä, että he eivät tee asioita, joita heidän tulisi tehdä, vaan haluamme kannustaa heitä siihen. Ja sitten toiseksi SVHC ja viime kuussa tehty tuomioistuimen päätös näistä ainesosista ja millä tavalla tämä sitten vaikuttaa työtaakkaan, koska nyt on selvää, että tuontien osalta täytyy katsoa yksittäisiä ainesosia, prosenttilukuja, eikä tätä lopputuotetta. Eli Tämä nyt on aikamoinen muutos verrattuna aikaisempaan työtaakkaan, eli ehkä voisitte tätä kommentoida. Biosideistäkin ajattelin kysyä, mutta te annoitte jo hyviä päivitettyjä tietoja siitä. Ja sitten vähän yleisempi kysymys, eli TTIP-neuvottelut. Kuten tiedätte, tästä on keskusteltu parlamentissa eri valiokunnissa jo moneen otteeseen viimeisen vuoden aikana. Ja siellä on puhuttu juuri tästä sääntelyn yhdentämisestä. Ja kun kävimme Washingtonissa, saimme huomata, että on suuria eroja siinä, miten asiat hoidetaan. Ei Eurooppa välttämättä aina ole parempi, mutta asiat hoidetaan eri tavalla. Ja haluaisin kysyä teiltä, olisitteko valmis kommentoimaan sitä, millaisia kuulemisia on järjestetty teidän virastonne kanssa, koska te tietysti valvotte jollain tavalla kunnianhimojamme kemikaalilainsäädännössä, esimerkiksi biosidien osalta. Eli kuinka paljon puhuitte siitä, miten tämä sääntelyn yhdentäminen etenee TTIP-neuvotteluissa? Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. En tiedä, haluaako joku muu jäsen esittää kysymyksen. Rova Grostet, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia arvon pääjohtaja. On mukavaa keskustella kanssanne ja kuuntelin huolella teidän alustuksenne ja työ, jota teette, vaikka tietysti nanopartikkeleista ja hormonihäiritsijöistä on vielä paljon kysymyksiä ilmassa, niin teidän työnne on joka tapauksessa hyvin tärkeää meidän valiokunnallemme. Puhuimme tuosta 2018 deadlineista, rekisteröintimääräajasta. Äh, tämä on hyvin tärkeä haaste PK-yrityksille erityisesti ja haluaisin ottaa esille yhden erityistapauksen, joka liittyy öljyjen, essens, essanssien, essenssien öljyjen valmistajiin. Nämä ovat kemiallisia tuotteita ja onneksi dialogin ansiosta nyt nämä haihtuvia tai eteerisiä öljyjä tuottavat henkilöt, tahot ovat suostuneet noudattamaan eurooppalaista lainsäädäntöä ja viimeisten puolentoista vuoden aikana sekä maataloussektori että teollisuussektori ovat keskenään keskusta, ovat keskustelleet erityisesti viraston kanssa, mutta myös komission kanssa ja on päästy hyvin suuriin edistysaskeliin eri osapuolet ovat olleet iloisia teidän virastonne sitoutumisesta näihin kysymyksiin. Te olette osoittanut, että kuuntelette heitä ja tehneet ehdotuksia, jotta löytyisi eh, kattava puite sellaiselle sektorille, jolla on ollut, joka on ollut tämän sääntelyn edessä hieman hämmentynyt. Ne ovat olleet hyvin tarkkoja ja vaativia, mutta myös vaikeasti ymmärrettäviä. Ja kiitän teitä kovasti siitä työstä, että olette tulleet tässä, tullut tässä vastaan. Ja haluaisin nyt vielä varmistuksen siitä, että nämä työt myös saatetaan päätöksen tyydyttävällä tavalla ja haluaisimme kuulla, millä tavalla tämä työ voisi vaikuttaa muihin sektoreihin Eurooppaan laajuisesti. Kiitoksia, herra Kostet. Tämä eteerisiä öljyjä tai haihtuvia öljyjä koskeva kysymys on minullekin hyvin tärkeä, koska omassa vaalipiirissäni meillä on paljon öljyntuottajia, parfyymejä varten näitä haihtuvia öljyjä tuotetaan ja olen hyvin kiinnostunut myös eh, siitä, miten pääjohtaja vastaa tähän. Sitten Rouva Melior. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä alustuksesta ja näistä tiedoista viraston toiminnasta. Olen ollut parlamentissa nyt vuoden verran ja ehkä ymmärrätte siksi kysymyksenikin. Eli haluaisin tietää, millä tavalla teette työtä. Eli kun te arvioitte näitä aineita, niiden toksisia vaikutuksia, niin miten toimitte? Onko siinä työssä mukana tutkijoita, Eli kun katsomme lääkeviraston toimin, eh, kemikaaliviraston toimintaa, niin haluaisin hiukan paremmin ymmärtää virastonne toimintaa. Eli miten saatte aikaan nämä tulokset, muuttuvatko ne ajan mittaan, teettekö yhteistyötä tutkijoiden kanssa jäsenvaltioissa ja miten tämä asia siis toimii. Thank you very much. And now Miss Kiitoksia. Sitten äh, edustaja Baltz, olkaa. Elnök úr, köszönöm a szót. Szeptember 1-től a... Ensimmäisestä päivästä syyskuuta lähtöön biosidituotteet ja niiden markkinointi on asetuksen alainen liittyen tietoihin, joita on kerättävää ja on myönnettävä lupa, eli on ikään kuin lisensointijärjestelmä, ja lisäksi yritykset joutuvat hankkimaan nämä tiedot ja joutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Jodin liittyen ONG e Task Force, kyseessä on komuraati. he ovat menossa kohti tätä tuntia, että miten he, jotka eivät ole osa tätä konsortiota, niin miten he tulevat toimimaan, kuinka he saavat näitä tietoja. Heidän pitää varmaan ostaa tämä jodi tietopaketti AEG-ryhmältä, mutta tämä konsortio on siinä tilanteessa, että nämä voivat puolueellisesti määritellä, missä olosuhteissa tiedot annetaan ja mihin hintaan. Tämä on ongelmallista pienille yrityksille, kuinka nämä voivat olla mukana markkinoilla näissä olosuhteissa. Tässä ollaan vääristämässä kilpailua tällä alalla joten minun mielestäni tämän asian, johon tulee puuttua. Emmekö me voisi mahdollisesti tehdä toisenlaisen päätöksen, kun käsitellään jodia. Kyseistä että ei valmisteta EU-ssa. Voisiko EU maksaa tämän asiakirjan laatimiseen? Voisiko EU vastaa näistä kustannuksista? Ja mikäli tietoja jaetaan laajemmin, niin tässä vaiheessa ei estäisi pk-yrityksiä ottamasta osaa, mutta näissä olosuhteissa pk-yritykset tuskin voivat olla mukana tässä työssä. No, I give the floor to... Kiitoksia. Ai, anteeksi. Ehkä on parempi, että kuuntelemme seuraavaksi komission puheenvuoron herra Beranin kommentin herra Dansetin alustuksen ja sen jälkeen annamme puheenvuoron uudestaan ekan pääjohtajalle, jotta hän voi vastata näihin kysymyksiin. um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten valiokunnan edustajatkin ovat tehneet, haluaisin kiittää herra Dansetia hänen alustuksestaan. Kaiken kaikkiaan me olemme samaa mieltä monista asioista, jotka hän nosti esille. Muutamaan asiaan haluaisin reagoida hiukan yksityiskohtaisemmin. Hän otti esille erityisesti nämä lupa-asiat. Olen samaa mieltä siitä, että monille tällä listalla olevista aineista ei ole pyydetty lupia, mikä on hyvä merkki. Se tarkoittaa sitä, että nämä on mahdollista korvata muilla aineilla ja sehän tämän lupamenettelyn tarkoitus juuri onkin, mitä tulee kromitrioksidiin ja joihinkin muihin aineisiin, joita ei sisälly lopputuotteisiin. Sama on ehkä hieman mutkikampaa, koska meillä on hyvin paljon yritysten tietoja, jotka ovat käyttäneet näitä aineita EU-ssa ja katsovat sen kilpailuun haitaksi, jos he eivät voi käyttää näitä. Silloin lopputuotteet, silloin he siirtävät tämän tuotannon kolmansiin maihin ja tuovat sitten nämä lopputuotteet EUn. Ja useampikin parlamentin jäsen on kirjoittanut meille tästä aiheesta ja kiinnittänyt huomiota siihen, että tällaisten aineiden kohdalla, jossa huoli liittyy enemmänkin työturvallisuuteen. Ehkä jotkut muut riskinhallintakeinot voisivat olla sopivampia kuin tämä. Eli tämä huoli ei tule pelkästään teollisuuden taholta, vaan myös Euroopan parlamentin jäsenten puolelta. Olemme samaa mieltä herra Dansetin arviosta myös siitä, että rekisteröintitiedot ovat hyvin hyödyllisiä. Tämä on ehkä REACHin kaikkein suurin saavutus ja haluamme myös yhtyä hänen vetomukseensa siitä, että tätä, näitä tietoja pitäisi voida käyttää myös muissa konteksteissa ja muissa olosuhteissa, aina kun niitä ö, tarvitaan. Mitä tulee nanomateriaaleihin, herra Danset puhui niistä ja komissio todellakin työskentelee hyvin intensiivisesti tämän asian parissa ja on saamassa päätökseen vaikutusten arvioinnin nanomateriaaleista, jotta saadaan aikaan tätä selkeyttä, jota herra Dansetkin toivoo. Tämä ei ole ollut helppoa. Tämä vaikutusten arviointi on siinä mielessä vaativa, että meidän täytyy tasapainotella tiedon ja selkeyden tarpeen välillä ja toisaalta sen välillä, että se tuottaa kustannuksia niille yrityksille, jotka työskentelevät tässä innovat tällä innovatiivisella alueella. Erityisesti PK-yritysten kohdalla tilanne on haastava, mutta saamme tämän vaikutusten arvioinnin valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Ja hyvin pian saatte sitten kuulla siitä, mitä sitten tulee hormonaalisiin haitta-aineisiin. Tämä valiokunta on varmasti jo kuullut terveyspääosaston kollegoilta tästä että nämä hormoninaaliset haitta-aineet identifioitaisiin ja kriteerit saataisiin aikaiseksi. aikaiseksi. Riitsin puitteissa voimme olla luottavaisia sen suhteen, että nämä aineet eivät mene seulasta läpi. Moni aineista on osoittautunut erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi ja jotkut ovat sitten myrkyllisiä hedelmällisyydelle juuri hormonaalisten haitta-aineiden suhteen, ja niin siksi ne ovatkin tällä ehdokaslistalla. Komissio on hyvin tyytyväinen herra Dansetin päätöksestä, jonka mukaan hän lähettää omia alaisiaan PK-yrityksiin tutkimaan, tutustumaan kentän tilanteeseen ja tämä on projekti, jota meillä komissiossa omassa pääosastossani on toteutettu jo pitkään ja se on ollut erittäin hedelmällistä. Meillä on ollut tärkeää nähdä, minkälaisia ongelmia kentällä on ja pk-yrityksissä on ja miten voimme tukea näitä yrityksiä, auttaa heitä sopeutumaan lainsäädäntöön. Ja haluamme myös rohkaista EKAa tekemään kaikkensa, jotta eläinkokeissa päästäisiin mahdollisimman pitkälle eroon ja saataisiin tietoa ja e, kemikaaleista, sellaista tietoa kemikaaleista, jota, johon ei tarvita eläinkokeita. Ja kun minulla nyt on puheenvuoro, voin ehkä e, Rova Görlingin yhteen kysymykseen jo vastatakin. Se koski tetippiä. Öö, e, olen hyvin läheisessä yhteydessä ekaan ja konsultoin säännöllisesti TTIP-kysymyksistä Ekan kanssa. Tänä aamuna viimeksi lähetin kollegoilleni Ekaan viestin, jossa äh, kyselin heiltä äh, asioita ja äh, puhuin USAssa tapahtuvasta kehityksestä aineiden luokittelun suhteen. Eli me olemme hyvin usein ja, ja läheisesti tekemisissä kollegojen kanssa nimenomaan TTIPin tiimoilta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten herra Danset, olkaa hyvä. Nyt voitte vastata kysymyksiin. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä määrä 2018, johon Görling viittasi aluksi. Hän puhuu näistä loppukäyttäjistä. No osalta ongelma on se, että pienet yritykset eivät välttämättä täysin ymmärrä omaa rooliaan he kuvittelevat olevansa loppukäyttäjiä, mutta todellisuudessa he voivat samaan aikaan olla tiettyjen aineiden maahantuojia, ja silloin tarvitaan rekisteröinti. Eli meidän täytyy saada yhteys mahdollisimman moniin maahantuojiin, jotta he ymmärtävät tämän roolin ja sen, että heidän täytyy päättää, haluavatko he jatkaa näiden aineiden maahantuontia ja rekisteröityä, vai haluaisivatko he pidättäytyä maahantuonnista. Ja sitten toinen asia liittää siihen, että loppukäyttäjillä on erilaisia huolenaiheita tähän määräaikaan liittyen. Eli monessa mielessä he ovat erityisen huolissaan siitä, että jos he ostavat suuria määriä kemikaaleja, niin kemikaaleja ei välttämättä enää rekisteröidä ajoissa. Ja silloin he eivät enää pysty Tämän hetkisten sääntöjen mukaan rekisteröimään näitä aineita. Eli haluamme avata uusia mahdollisuuksia loppukäyttäjille, jotta voidaan katsoa millaisia mahdollisuuksia näissä asioissa on. Ja loppukäyttäjillä on paljon velvollisuuksia turvaselosteet on saatava kuntoon. Ja tämäkin on toinen yhteistyöala, joka meillä on teollisuuden ja erityisesti loppukäyttäjien kanssa. Eli autamme heitä tekemään mahdollisimman hyvät turvallisuusselosteet seoksistaan sen jälkeen, kun kun näistä täytyy sitten aineiden turvaselosteista pitää tehdä seosten turvaselosteita. Ja sitten tämä tuomioistuimen hiljattain tekemä päätös. No tässä nyt oli kiista jäsenvaltioiden välillä ja komissio myöskin katsoi tätä tulkintaa 0,1 prosentista, eli vaikuttaako se koko artiklaan vai pelkästään ainesosiin, ja tuomioistuin teki selväksi, että lakia on tulkittava niin, että se koskee kaikkia ainesosia. Ja siksi Richin vaikutuksesta on tulossa suurempi maahan tuonnin osalta. Ja olemme varmoja, että tämä pitää paikkansa ja, ja olemme vahvistaneet, että me uudistamme näitä sääntöjä nopeutetussa menettelyssä, jotta tehdään selväksi, että tuomioistuimen päätös on muuttanut tilannetta. Ja meillä on viranomaisten kanssa myöskin kokous pian ja keskustelemme sitten siitä, miten paremmin voidaan soveltaa tätä artiklan uutta tulkintaa. Ja myöskin on muistettava, että tässä puhutaan nyt jäsenvaltioiden vastuusta. Me tuemme näitä viranomaisia antamalla neuvoja ja välineitä – ja toimitamme heille tietoja, mutta viime kädessä heidän täytyy sitten tarkistaa satamissa ja vähittäismyynnissä, että myyjillä on riittävästi tietoa näiden tuotteiden sisällöstä ja niissä ei saa olla mitään erityistä huolta aiheuttavia aineita enemmän kuin 0,1 prosenttia. Sitten TTIP-neuvotteluista. Komission kollega jo vahvisti, että meitä on kuultu. Siis mehän emme ollenkaan ole mukana näissä neuvotteluissa – Eli me ainoastaan vastaamme kysymyksiin ja ajatuksiin, jotka liittyvät lisäyhteistyöhön yhdysvaltalaisten kollegoidemme kanssa. Meillähän on tätä yhteistyötä jo yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla. Ja sitten Grostesin kysymys. liittyy näiden esanssiöljyjen Tietysti haluaisin kiittää häntä siitä, että hän ymmärtää, että hyvin paljon on ponnisteltu viime kuukausina, jotta voidaan varmistaa että Reachin rekisteröintivaatimukset ymmärretään tuottajien keskuudessa. Ja että voimme antaa sitten tarvittavaa tukea. Ja voimme antaa sitten tukea REACHin soveltamisen osalta. Itse olin mukana Grazissa neuvotteluissa hiljattain ja voin vahvistaa, että nyt ymmärrämme, miten nämä erityistä huolta aiheuttavat aineet voidaan havaita. Näitä neuvoja nyt on. Ja näistä on puhuttu myöskin verkkosivuillamme. Ja me haluamme kääntää tämän myöskin niiden maiden kielelle, joissa on samantyyppisiä tuottajia ja samantyyppisiä velvoitteita Eli näin he voivat hyötyä Ranskassa tehdystä työstä, koska nämä asiakirjat ovat luonnollisesti ranskankielisiä. Ja lisätyötä tehdään tällä hetkellä toksisten vaikutusten osalta, ja sielläkin on nyt sitten huomattu, mitä tulee seuraavaksi tehdä. Eli toivottavasti ensi keväänä kaikki nämä tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla tuottajille, jotta he pystyvät tekemään tätä työtä Reachin osalta. Olemme panneet myöskin merkille nämä tapaukset, jotka pitää rekisteröidä ja nyt paremmin ymmärrämme, millaista työtä tulee vielä tehdä. Sitten Meijersin pyyntö. Eli miten käytännössä tarkistamme aineiden vaikutukset ja miten sitten otamme huomioon tieteen kehittymisen. Eli korostaisin vielä, että REACH muuttaa tätä todistustaakkaa sillä tavalla, että tällä hetkellä yritysten täytyy osoittaa, että nämä aineet ovat turvallisia. Eli niiden täytyy tehdä tarpeellisia tutkimuksia, jossa sitten kerrotaan näiden aineiden ominaisuuksista. Ja sitten nämä tiedot rekisteröidään ja me tarkastelemme näitä tietoja sitten arviointiprosessissa – Eli meidän täytyy tarkistaa ainakin 5 prosenttia näistä rekisteröineistä, mitä tulee toimitettujen tietojen laatuun. Eli kun on valittu jokin tapaus tarkastettavaksi, niin me katsomme, onko sen laatu vaatimusten tasolla. Ja jos näin ei ole, niin sitten asiasta ilmoitetaan ja pyydetään sitten lisätietoja aineen rekisteröijältä. Ja tämä päätös sitten lähetetään rekisteröijälle, joka voi toimittaa meille, meille lisätietoja. Ja sitten se lähdetään jäsenvaltion komiteaan, jossa on asiantuntijoita tarkastelemassa näitä päätöksiä. Ja mitä, voidaan, mitä tietoja voidaan hyväksyä, niin se näkyy Richin liitteissä, joka on komission kontolla, tai sitten näissä neuvoissa, jossa kerrotaan, miten rekisteröinti toteutetaan. Ja me olemme kiinnittäneet huomiota testimetodeihin. Ne ovat tietysti merkittäviä tieteen kehittyminen otetaan huomioon, kun hyväksytään uusia testimenetelmiä. Eli esimerkiksi jos halutaan korvata eläimillä tehtäviä kokeita. Ja kemikaalivirastossa tieteelliset haasteet ovat yksi strategisia painopistealueita tulevaisuudessa – Eli meillä on yhteistä työtä jäsenvaltioiden ja komission kanssa. Eli me haluamme varmistaa, että uudet testimenetelmät ovat hyväksyttäviä ja että tieteen kehittyminen myöskin otetaan huomioon. Sitten kysymys, joka liittyy biosideihin. Meillähän on asetus, joka on yksi neljästä asetuksesta, jota me, joita käsittelemme. Eli budjet tulee eri osista talousarviota, joten meidän täytyy varmistaa, että tulot biosideistä käytetään biosideihin ja REACHin toimintaan, eli tämä työ on eritelty biosidien osalta. Sitten tietojen jakaminen jodin osalta. Käsittääkseni jodi on yksi aineista, joita vielä tarkastellaan. Eli joku yritys on päärekisteröijä tai se, joka lähinnä tuo jodia markkinoille. Ja asetuksessa on vaadittu, että muut toimijat varmistavat, että ne saavat nämä liitteet ajoissa. Ja tietojen jakamisen osalta Komissio on antanut neuvoja sen suhteen, miten tietoja tulee jakaa ja kustannuksia samaten biosidimarkkinoilla ne osat, jotka tarvitsevat tietoja pysyäkseen markkinoilla. Ja sama syrjimättömyysperiaate pätee tässä ja suhteellisuusperiaate. Sitten puutumme kiistoihin, jotka liittyvät tietojen jakamiseen. Yritykset voivat eh, käynnistää kiistan, jos kustannuksiin liittyy ongelmia niiden jakamiseen. Ja meidän täytyy sitten puuttua asiaan, jos tällainen kiista on vireillä. En tiedä, onko jodin liittyvää kiistaa nyt vireillä. Voin tarkistaa. Te viittasitte myöskin kilpailun vääristymiseen. Kilpailusääntöjen noudattaminen on merkittävä asia, mutta jos yritys katsoo, että sääntöjä on rikottu, niin silloin täytyy mennä kansalliseen tuomioistuimeen ja mahdollisesti voi ottaa yhteyttä sitten myöskin komissioon ja sitten voisiko EU hoitaa tällaiset kulut? No se on tietysti asia, jota nyt ei ole suunniteltu tällä hetkellä. No niin, tässä taisivat tulla vastaukset minulle esitettyihin kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon selkeistä vastauksista ja luulenpa, että voimme päättää tämän kuulemisen tai pikemminkin keskustelun ö, Eka-viraston pääjohtajan kanssa. Kiitos teille siitä, että vastasitte niin selkeästi ja ehditte vastata kaikkiin kysymyksiin joita kollegat täällä esittivät. Kiitos oikein paljon. Tapaamme iltapäivällä. Eli jatkamme kokousta. Nyt jäämme tänne koordinaattorien kokoukseen. Kiitos.